Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Aloitamme kokoustyöskentelyn. Haluaisin olla varma, että esityslista luonnos ei ole teille ongelmallinen, mutta kuitenkin siihen lisää täsmennyksiä. Ensinnäkin kaksi lisäystä esityslistaan tai luonnokseen kaksi lisäystä, joista on jo tiedotettu. Edustaja Geijer haluaa kiireellisesti tehdä selkoa. Olkaa hyvä, jos voisitte jatkaa ne muualla. Edustaja Geijer haluaa kiireellisesti kertoa mietinnöstä kuinka on kyse yllättävistä marginaaleista ja miten niitä otetaan käyttöön, kun puhutaan sovittelupaketista vuoden 2018 talousarviolle. Ja myös kiireellisistä siirroista on tullut pyyntö, jotka liittyvät numeroon 33, joiden tarkoituksena on vähentää Turkin etukäteisjäsenyksen vähentämistä humanitaarisen hyväksi, joka liittyy kriisi, Syyrian kriisiin. Tämä siirtopyyntö on, siitä on kerrottu meille sovittelutilanteessa ja se, ja se voisi rauhoittaa jotenkin tilannetta. Jos te ette tätä vastusta, niin tällä tavalla lisättynä esityslista voitaisiin hyväksyä ottaen huomioon sen, että kohta 18 käsitellään tänä aamuna kohdan 5 jälkeen ja että kohta 19 käsitellään tänä iltana kello tai iltapäivällä kello 17 juuri ennen äänestystä, joka alkaa siis kello 17.30. Jos tämä teille näin sopii, niin voinen tulkita esityslista luonnoksen hyväksytyksi. Kaksi ilmoitusta. Ensimmäinen on koordinaattoraiden päätös luonnos 9 päivä lokakuuta on teille tiedotettu. Se on sisällytetty kokousasiakirjoihin. Jos te ette siihen mitään kommentoi, jota ei tässä näin, niin voin todeta, että nämä koordinaattoreiden päätökset on hyväksytty. Ilman, että niihin pitää puuttua sen enemmän tänä aamuna. Haluan täsmentää tämän iltapäivän kokouksesta. Se alkaa 14.30. Tämä on uudistavaa aikakautta, koska tästä lähtien me voimme aloittaa kokouksemme kello 14.30 eikä enää kello 15 niin kuin aiemmin oli tapana. Ja päätämme sitten prikulleen 18.30 kokouksen. Kiitän Jens Geijeriä, joka on iltapäivän istunnossa puheenjohtajana. Minä olen sitoutunut muualle Brysseliin Skills Week tapahtumaan ja minua on pyydetty sinne puhumaan Nimettömän pilottihankkeista, kun on kyse pitkän aikavälin oppisopimuspolitiikasta. Haluan todeta, että elokuun 30.31. ja syyskuun 26. 27. päivän pöytäkirjat on, voivat tulla hyväksytyksi. Niistä on teille tiedotettu. Jos te ette kommentoi, ettekä halua muuttaa niitä, niin voin tulkita, että nämä Kaksi pöytäkirjaa voidaan hyväksyä kahdelta edelliseltä kokoukselta. Näin ollen tulen sitten sovittelun tuloksen loppupäätelmiin tällä, tässä vaiheessa. Sovittelu, joka käytiin neuvoston ja parlamentin valtuuskunnan välillä. Haluaisin muistuttaa teille, että sopuun päästiin perjantai-lauantai välisenä yönä sovittelukomiteassa. Sopu vahvistettiin kello neljä aamulla. Edellisessä kokouksessa, budjettivaliokunnan kokouksessa pari viikkoa aikaisemmin, näkymät olivat kyllä aika synkät tuolloin, koska tuolloin neuvosto oli sitä mieltä, että budjettiluonnos oli ainut tasapainokohta parlamentin ja neuvoston välisissä keskusteluissa. Ja että jos halutaan ja kun halutaan ta- puolivälin tarkistuksessa viime vuonna tehdyt uudelleen tarkistukset, uudelleen käytännötetut varat olisi ollut jonkinlainen raamattu, jota, e- johon ei voi millään tavalla kajota. Sitä ei voinut muuttaa, se oli tietyssä mielessä jäädytetty. Eli mitään aloitetta ei voinut tehdä tämän MFFn loppuvaiheeseen asti. Kaikki oli jähmettynyt siihen tilaan. Neuvosto hyväksyi aika rajaavan tulkinnan puolivälin tarkastuksesta ja kiinnostui vain, oli kiinnostunut vain yhdestä asiasta, miten säilytetään ö, nämä marginaalit, varaumat odottamattomille menoille. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka jatkossa halutaan pidentää syrjän pakolaisten oleskelua Turkissa – Tietysti äh, alun perin olisi voinut kuvitella, että EUn budjetissa varattaisiin miljardi tähän. Oli alun perin varattu kolme miljardia jäsenvaltioiden tuen avulla, mutta toisessa osiossa vuonna 2018 sanotaan, että kun EUn budjetin olisi pitänyt, EU olisi pitänyt rajata tämä vain yhteen miljardiin, mutta jäsenvaltioiden, joiden piti antaa tämä puuttuva kaksi miljardia, saivat nyt vähän satikutia ja silloin kävi ilmi, että eivät tule osallistumaan tähän, jolloin EU pitäisi rahoittaa tämä kaikki kolme miljardia. Nämä toimenpiteet sitten hahmoteltiin neuvostossa siten, että pidettiin vielä tätä marginaalia varaamaa kolmelle miljardille. Ja meillä on nyt silmien edessä budjetti, joka on ehkä jossain määrin aika lailla väärä budjetti, koska siihen oli alun perin kirjattu nämä ennakoidut menot. Viime perjantaina ja viikonlopun aikana me siis kuitenkin pystyimme poistamaan nämä esteet. Saimme äh, komissaari Ottingelilta myös hyväksynnän siihen, että parlamentti ja neuvot neuvosto eivät noudattaneet tätä puolivälin tarkistusta kirjain, kirjain kirjaimelta. Ja jos budjettiviranomainen oli siis vapaa päättämään määrärahoista, joita se tulee, josta se tulee päättämään vuosittaisessa menettelyssä, meillä oli myös toinen este, kun me saimme hyväksynnän sille periaatteelle, että me vahvistamme otsaketta 1.2 ja me teimme siitä meille painopistealueen nimenomaan horisontissa 22 Erasmuksessa ja Kosmessa, niin sitä ei voida laittaa samalle tasolle kuin ne leikkaukset, joita neuvosto oli itse ehdottanut omiin ohjelmiinsa. Tällä tavalla me saimme 150 miljoonaa vahvistusta otsakkeeseen 1a, joista 105 miljoonaa oli ihan tuoretta rahaa. Eli silloin halutaan ottaa käyttöön tämä kokonaisvaltainen marginaali sitoumuksiin. Otsakkeessa 1b oli tuntuva lisäys työ, nuorten työllisyysaloitteelle. Se oli noin 50 prosentin korotus siihen, mitä komissio ehdotti määrärahoihin, ilman että tätä esitettäisiin ikään kuin, niin kuin fund loadingina, eli joka olisi vain lisätty tämä summa siihen silloin, kun tehtiin puolivälin tarkastus. Me saimme myös otsakkeeseen neljä myös määrärahojen leikkauksen, joka liittyi Turkin etukäteisjäsennykseen, joka liittyy 85 miljoonaa, jotka liittyvät muihin ohjelmiin. Parjan parlamentti on myös löytänyt näissä muissa otsakkeiden tarkistuksissa nämä koskien virastoja ilman, että puhutaan mistään pilottihankkeista tai valmistelevista hankkeista 100 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamenttia ei ainoastaan palauttaa kaikki neuvoston tekee ehdottamat leikkaukset, mutta suurimmissa osissa tarkistukset, jotka saimme läpi, ne koskettavat myös parlamentin marginaalia, eikä siinä tukeuduta siihen oikaisukirjelmään, joka oli aika tärkeä, joka tuli komission suunnalta. Voisin nyt tässä vaiheessa sanoa, hyvät kollegat, että lopputulos on kiistämättä myönteinen, positiivinen, kun me vedämme tätä haarukkaa ylöspäin parlamentti ja tietysti ne, jotka neuvostossa olivat mukana, mutta myös komissiosta, jotka ehdottivat periaatteellisia argumentteja hyvin tiukoiksi tälle vuodelle, puolivälin tarkastukselle. Ajattelemme Brexitia, me tarvitsemme marginaalia Turkin tilanteen helpottamiseksi. Ja kun ajattelemme tätä nykyistä ö, alijäämäistä maksamista, niin neuvosto on sitoutunut erittäin tiukkoihin sitoumuksiin ja ne olivat kyllä tarkan luupin alla. Tämä reaktio oli odotettua, kun me ajattelemme omia vakaumuksia, mutta kuitenkin ylitimme tulokset odotukset näissä tuloksissa, koska jos me ajattelemme kuinka suuren luokan panoksista tässä on kysymys, niin voin sanoa, että ei tavoitteena tietenkään ole aina jatkuvasti korottaa menoja. Jos me korotamme, lisäämme julkisia menoja, niin eihän yleinen mielipide ole siitä ollenkaan samaa mieltä, voisin näin olettaa. Meidän täytyy olla aina tietoisia siitä, että mitä me ehdotamme, sen tulisi vastata yleistä hyvää, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Ja tällä tavoin me valmistamme heille parempaa EUn tulevaisuutta, nimenomaan ajatellen eurooppalaisten turvallisuutta. Monet jäsenivät olivat hyvin edustettuina neuvottelukomiteassa ja ottivat aktiivisesti yhteyttä vastapuoliinsa jäsenvaltioissa neuvoston sisällä, jotta voidaan valmistaa tulevaa maaperää. Haluan tässä kiittää heitä ihan henkilökohtaisesti. Se on aina joskus, se on aina aika hankalaa, vaikeaa kun vastassa on joitakin ministereitä. He eivät olleet monilukuisina, siellä oli muutama suurlähettilässä ja edustajia mm, pysyvästä delegaatiosta, mutta usein siellä oli myös usein edustajia valtiovarainministeriöstä, valtiovarainministerit. Aivan ilmeisesti nämä miehet, naiset, kaikki ovat korkean tason virkamiehiä, mutta heillä ei valitettavasti ole mitään liikkumavaraa neuvotteluissa, joka luo aika huonon ilmapiirin neuvotteluille. Mehän olemme parlamentaarikkoja, miellämme tämän ehkä eri tavalla asiat komissio Oettinger ja hänen tiiminsä ansaitsee kiinnoksen, vaikka joskus olen sitä, olin sitä mieltä, että komissaarin sanat eivät ole ihan sopivia tilanteeseen. Jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat varauksellisesti tähän kirjeeseen. Minä haluan sanoa tässä, mitä itse ajattelen. Minä haluan kiittää ministeri Kivineä ja puheenjohtajavaltion tiimiä ja neuvoston sihteeristöä, jotka toteuttivat teknisesti hienon työn, myös poliittisen työn, joka oli korkealaatuista. Meillä oli siis myönteinen ilmapiiri sopimuksen löytämiseksi huolimatta siitä, että lähtöviivalla oli aika vastakkaiset näkemykset monista asioista. Nyt minä haluan kuitenkin kiittää yleisesittelijä Siegfried Muresania hänen loistavasti tehdystä työstään. Hän oli e, alusta loppuun asti loistava neuvottelija. Minä voin sanoa, että arvostan. Minä olin erittäin vaikuttunut siitä, mitä kyvykkyyttä, taitoa ja vakaumusta hän esitti tuolla neuvotteluissa. Onneksi olkoon ja sydämellinen kiitos. Haluan myös kiittää ja onnitella myös muiden muita esittelijöitä, Richard Ashworth muissa pääluokissa se ei ollut laisinkaan helppoa, koska tässä oli kyse ehkä kolmannesta kopiosta, jossa puhuttiin yhä näistä rajoituksista määrärahoissa, jotka liittyvät kiinteistöpolitiikkaan. Kiitos Richard. Haluan kiittää myös Jens Geijeriä, joka on esittelijä virastoista ja vuoden 2017 budjetista Jens Geijeriä, joka oli erittäin koherentti kaikissa sanomisissaan ja löysi hyvät paino, tasapainoalueet. Haluan nyt, minä voisin antaa puheenvuoron meidän esittelijälle, jotta voivat kertoa omista vaikutelmistaan tuosta neuvottelusta ja välittömästi aloitamme Sigrid Muresanilla. Ole hyvä. Mr. President, dear... Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Hieno nähdä osa teidät nyt vain kolme päivän jälkeen, kun lauantai aamuna neljältä hyväksyimme sovittelussa ensi vuoden budjetin ensinnäkin. No, tämä oli pitkä prosessi, sen takia haluaisin kiittää ensinnäkin puheenjohtaja Artviitä siitä, että hän oli niin tärkeässä ja aktiivisessa roolissa koko sovittelun Hän oli niin tärkeässä roolissa, kun saavutettiin tämä mielestäni erittäin hyvä talousarvio ja sopimus, sopu neuvoston kanssa. Lisäksi minä haluaisin kiittää valiokuntamme sihteeristöä. Hekin tekivät töitä uupumatta viime viikkoina. He olivat aina lähellämme, kun tarvitsemme jotakin. He olivat hyvin ammattitaitoisia ja omistautuneita ja luovia. He olivat aina auttamassa meitä. Kiitos siitä heille kovasti. Lisäksi haluaisin kiittää ja onnitella tietystä työstä kahta esittelijää joiden kanssa tein eniten yhteistyötä, Richard Ashworth, joka vastaa muista asioista ja ö, ostosta, ja Jens Geier, joka työsti näitä virastokysymyksiä. Hän tuntee ne erinomaisesti ja myös hän on yleinen 2017 kysymyksessä. Tämä oli hyvin tärkeä ja tärkeä pilari neuvotteluissa ja sopimuksessa. Tietysti haluaisin kiittää komissiosen Oettingerin, joka ei ole nyt täällä, mutta hänenkin tiimiään budjettipääosastoon työntekijöitä, jotka myös olivat hyvin etsimässä ratkaisuja ja olivat tärkeässä roolissa, kun päästiin sopuun. Nyt haluaisin lyhyesti kertoa teille, mistä sovussa on kyse ja miksi minusta tämä on hyvä talousarvio, kuten sanoin sovittelun lopussa 330 3, 30 aamuyöstä, kun suosittelin kollegoille Parmetissa, että hyväksyttäisiin se budjetti ensinnäkin yksi Aassa saatiin 105 miljoonaa tuoretta rahaa prioriteeteillemme noilla osa-alueilla. Keessa yksi on 70 miljoonaa euroa tuoretta rahaa horisontti 2020 ohjelmalle, 20 miljoonaa Erasmukselle ja 15 miljoonaa Kosmelle. Tämä oli yksi parlamentin prioriteetista, koska se on kyse pk-yrityksistä, opiskelijoista, tässä on kyse tutkimuksesta, innovoinnista, osa-alue, jossa rahaa tarvitaan, sitä on käytetty hyvin ja se auttaa tekemään Euroopasta tulevaisuusorientoituneemman. Helposti sanoa, että tämä on tuoretta rahaa. Kyse ei ole mistään siirroista ei mitään pilotettuja alaviitteitä tai asterisket, että tämän vuoden lisäykset pitää kompensoida ensi vuonna. Joten tämä on selvä voitto. 105 miljoonaa euroa tuoretta, tuoretta määrärahaa. Toiseksi otsakkeessa 2b nuorisotyöttömyys. Se oli tärkeä poliittinen prioriteetti enemmistölle parlamentin jäseniä useimmissa ryhmissä, kuten tiedätte komissio ennakoi viime vuoden sopimuksen perusteella, että olisi 233 miljoonaa euroa nuorisotyöttömyysaloitteille. Meistä se ei riitä ja saimme kaksi tärkeää elementtiä siihen ensinnäkin 116 miljoonaa euroa tuoreita määrärahoja ja suhteessa määrin lisäys on 50 prosenttia ja tuoretta rahaa. Siinä ei ole etupainottamista niin kuin neuvosto olisi halunnut, joten taas selvä voitto parlamentille. Tämän lisäksi saamme yhteisen lausuman neuvostolta, komissiolta ja parlamentilta, jossa sanotaan, että jos lisää tarvitaan nuorisotyöttömyysaloitteeseen, niin lisää rahaa annetaan käyttöön. Lisäksi pitää myös katsoa tätä käyttöasetta tänä vuonna. Jos kaikki on tänä vuonna, niin ehkäpä sitten jopa ensi vuonna saatavilla on rahaa, joka on jäänyt käyttämättä tänä vuonna, ymmärsin neuvottelusta, että komission sitoumus oli selvä. Hän haluaa pitää parlamentin ajan tasalla, jos ajatellaan ensi vuoden tarpeita kentällä. Lisäksi, mitä tulee ensi vuoden tällaiseen perinnöllisen arviointiin, niin voimme arvioida, jos lisää tarvitaan, on valmiutta tehdä lisää, mutta toistaiseksi 116 miljoonaa ei etupainottamista ei mitään asteriskejä, alaviitteitä, tuoretta rahaa. Toiseksi otsake 2. 34 miljoonaa euroa on varmistettua nuorille viljelijöille, kuten tiedätte. Haluaisimme tehdä heille, heidän eteensä enemmän. Komissio on jo ottanut tämän kirjeensä. Saimme varmistettua tämän. Me sovittamme 34 miljoonaa euroa tuoretta rahaa nuorille viljelijöille ja teille osakassa kaksi. Kolmosessa on, että siellä ei ollut marginaalia käytössä, joten kaikki lisäykset, joita sinne haettiin, ne piti tulla joustovälineestä. Ja siinä saatiin pidetty läpi, eli EU-virastot, jotka vastaavat osa-asioista, saivat seuraavat lisäykset. Europol lisäystä 3,7 miljoonaa euroa ja 10, 10 työpaikkaa. EASOlle 5 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa euroa ja viisi lisätyöpaikkaa justille. Tämä on mielestäni hyvä tasapaino. Siinä heijastuvat myös poliittisten ryhmien prioriteetit tässä parlamentissa. Otsake 4. Saimme 85 miljoonaa euroa lisää nyt sovittua niihin kohtiin, joita meistä pitää vahvistaa. Ensinnäkin Eni Itä 24 miljoonaa euroa, euroa sille Eni Itä, sitten Balkaneille ja sitten kehitysyhteistyövälineeseen on saatu lisäyksiä. Strategiseen viestintään on saatu myös rahaa, jotta voidaan torjua valeutuksia, jotka ovat lähinnä Venäjää, että kaksi miljoonaa sitten Tur- Kyproksen turkilaisyhteisölle ja kuusi miljoonaa UNRAlle ja niin edelleen Palestiinan pakolaiset. Tämän on tasapainon lähestymistapa, joten samat suhteet luvut kuin mitä vaadittiin parlamentin tarkistuksissa. Päätän tehdä leikkauksia kunnianhimoisesti tähän Turkin liittymistä edeltävään tukeen. Kun tiedätte, leikataan 15 miljoonaa ja sitten lisää 30 miljoonaa euroa varaumaan. Tuota tapaa se pidettiin yllä, eli on leikkaus ja marginaali, mutta sitten mar- neuvosto kanssa päättiin vielä kunnianhimoisia, koska nähdään, mitä Turkissa tapahtuu. Se liikkuu pois se Eurooppa sitten normin suunnalta, jos ajatellaan demokratiaa, periaatetta, kansalaisjärjestö kansalaisjärjestötoimintaa, ilmaisuvapautta, emme voi olla reagoimatta, joten leikkaukset, joista päätimme neuvoston kanssa, ovat 105 miljoonaa euroa ja 70 miljoonaa euroa on tuo marginaaliostovara, mikä on hyvä on, että myös tuon leikkausverkoston tuo joka oli parlamentin toimintatapa ja ajatus, koska näin pidetään tuota vipuvaikutusta yle hankaraan päin. Jos tilanne paranee, niin sitten rahan käyttö, jolla ei, niin, niin ei tehdä. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet, no tästä ei keskusteltu sovittelussa, koska parlamentin paketti hyväksyttiin niin kuin viime vuosina ilman keskustelua, mutta tietysti tänä vuonna suhteellisen vuoteen oli se, että käytettiin täsmällisesti nuo määrärahat ovat käytössä varanhoitoistuksen mukaan. Tietysti valmistelutoimet puolustusasioissa, mutta nämä tuli neuvostolta komissio, tai se ei ollut prioriteetti meille. Ja merkittävät valmistelutoimet korostuvat siihen, mutta edelleenkin tämä on kerta, kun käytämme täysimääräisesti nuo määrärahat. Kaiken kaikkiaan on seuraavaa kuten tiedätte viime vuonna, kun budjetista sovittiin ja myös kun tuo puolivälitarkastelu tehtiin, saatiin leikkauksia otsakkeeseen yksi. Ja neuvosto tulkitsi se, että nuo leikkaukset piti kompensoida tänä vuonna. Siis lisäykset korjaa puhuja. Viime vuodelta ne piti kompensoida leikkausten vuonna 200 miljoonaa euroa, joten kanta, tai tilanne, josta lähden liikkeelle neuvoston kanssa, oli se, että no lähinnä tulkitsi se, että pitää nyt saada leikkauksia, ja se vaatii jopa Puheenjohtajavaltio toisti meille, että 200 miljoonaa pitää leikata otsakkeesta 1a. Vastustelimme noita leikkauksia, onnistumme siinä ja lopuksi saamme 105 miljoonaa euroa tuoretta rahaa, joten vastustelimme kaikkia leikkauksia, vastustimme niitä ja puheenjohtaja kuvaili tätä jo pitkään. Eli saatiin oikea tulkinta tälle puolivälin tarkastelulle. Eli oli polven tarkastelu, mutta se oli mustaa valkoisella kirjattuna, että sen ei pitäisi ennakoida rooliamme budjettiviranomaisena. Kohtasimme vakavan riskin viikkona siitä, että meidän kätemme sidottaisiin MFF loppuun asti, jos polven tarkasteltu oltaisiin nähty lopullisena sanana. No nyt saatiin A, B tällä selvällä tapaa. Kun tuoretta rahaa nyt sinne, se osoittaa sen, että tavoitteen budjettiviranomaisena – ei ole rajattu, ei ole ohi. Tämän MRK loppuun mennessä tietysti tämä oli hyvä uutinen minulle tälle vuodelle, mutta se on erityisen hyvä uutinen esittelijöille tulevana kahtena vuotena. Joten loppuun sanoisin, että meillä on hyvä talousarvio minusta, joka heijastelee painopistealueitamme. Ja meillä on puhdas talousarvio, jossa ei ole mitään piilopommeja, tulevalle kahden MRK-vuodelle. Ei alaviitteitä, ei sulkeita, ei asteriskejä, jotka ennakoisivat ensi vuoden budjetti jollakin tapaa ja rajaisivat äh, kantojamme. Tästä syystä odotan innolla tämän mun keskustelun erityisesti pyydän, että kollegat, kaikki puolustusryhmien edustajat äänestävät tämän talousarvion puolesta, näiden päätelmien puolesta, joista on sovittu sovittelussa. Pyydän äänestämään siis puolesta ensi viikolla täysistunnossa kun äänestämme tästä. Kiitos. Merci, merci. Kiitos Sigfrid. Annan puheenvuorot heti äh, Richard Ashfordille, Jens Geijerille ja sitten äh, Kaljenulle, joka edustaa täällä komission budjettipääosastoa pääjohtajan tarinominaisuudessa ja koordinaattorit Tietysti te, jotka haluatte käyttää puheenvuoron, saatte puheenvuoron, kun jos haluatte kertoa omista vaikutelmistanne sovittelutilanteesta. Richard Ashford, ole hyvä. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä yhtyä puheenjohtajan ja Murasanin sanoihin niin yleisesti ottaen tulos on oikein tyydyttävä. Itse haluaisin kiittää erityisesti Jens Kajer ja Siegfried Muresania – molemmat heistä tekevät huomiota herättävän hyvää työtä. Kollegat varmasti tietävät, että tällaisissa olosuhteissa, kun saavutimme monia tuloksia, niin ei enää ollut paljonkaan liikkumisvaraa otsakessa viisi, joten ei, varmastikin jotakin saavutimme, mutta emme saaneet kaikkea, mitä halusimme. Toisaalta olen iloinen siitä, että kaiken kaikkiaan on 2,5 prosentin nousu, joka on täysin järkevää ja hyväksyttävissä oleva. Ja olen erityisen iloinen tästä 800 000 euron budjetti, budjettista strategista viestintää varten. Tämä oli yksi hyvin tärkeä asia, jonka parlamentti esitti. Kaikki valiokunnat sitä tukivat. Ja olen oikein tyytyväinen, että, että voitimme tässä asiassa. Ja siitä meidän olisi syytä olla tyytyväisiä. Sitten nämä muut toimi, eli me nyt käyn näitä kaikkia läpi. Kaiken kaikkiaan tulos oli tyydyttävä. Kaksi pettymystä kuitenkin mahtui mukaan. Ensimmäinen koskee Euroopan tuomioistuinta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että on hyvin perustellut ja järkevät syyt sille, että budjettiin nostettiin katon yli mikä ei ollut tarjonnassa, mutta ymmärsin, että mahdollisesti tätä tarkastellaan uudelleen, voittaisiin keskustella tuomioistuimen tarpeesta myöhemmässä vaiheessa. Olin myös hieman pettynyt siitä, että saimme kyllä laik- oh niin, että saimme toki leikkauksen rakennusbudjettiin. Tämä on tietenkin kompromissi Budjettivaliokunnan puheenjohtajan on tasapainotettava monien ryhmien näkemykset, poliittisten ryhmien näkemykset ja neuvoston näkemykset ja komission näkemykset ja kaikki tämä hyvin tiukassa aikataulussa, joten tehtävä ei ole mitenkään helppo budjettivaliokunnan puheenjohtajalle tässä tapauksessa. Ja kun tällaisia päätöksiä tehdään kello neljä aamulla, niin kyllähän siinä aikamoiset paineet on jokaisella parlamentin puheenjohtajan olisi syytä pohtia sitä, että kun puhutaan tästä 160 miljardin budjetista, niin kannattaako tällaista 5 miljoonasta enää paljon taistellaan. Tällaisia päätöksiä pitää tehdä. Olen, haluaisin onnitella puheenjohtaja siitä tavasta, jolla hän johti neuvotteluita puolesta. Me uskon, että tulos on tyydyttävä. Ja haluaisin vielä kerran kiittää puheenjohtajaa tästä. Kiitoksia. Merci Richard. Merci. Kiitos Ashford ja nyt Jens Geijer. Ole hyvä virastoista. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, ystävällisistä kehuista. Haluaisin myös teitä. Tämä oli hyvää yhteistyötä parlamentissa rajat, rajat ylittävästi, ryhmärajat ylittävästi Tämä on hyvin rohkaiseva kokemus, että myös ryhmärajat ylittävästi joskus myös, vaikka on suurta hajanaisuutta osittain olla ryhmien välillä, niin kuitenkin saatiin johdonmukainen kanta ja saatiin vietyä sen läpi. Se ei ole itsestään selvää. Ja jos on työskentely tässä valiokunnassa, niin no, tämä on hyvä merkki senkin kannalta. Siegfried äh, viittasi jo tärkeisiin asioihin virastojen osalta tärkeimpiin. No Parmetin alueet ja prioriteetit, niin kuin oli olettavaa, no niin kauan kuin tuo pakolaisvirtojen ja pakolaistilanteen vaikutus suht, kohdistuu kolmoskategorian virastoihin, eli sisäpolitiikan virastoihin, niin no, komissiohan oli jo tarjonnut sinne parannuksia ja tätä työstimme. Sitten neuvotteluissa onnistuttiin, että tuo fokus siirrettiin tärkeän viraston kategoriassa 1A, eli GSA, joka käsittelee Galileo-hankkeen täytäntöönpanoa. Sehän on olennainen innovaatioväline EU-ssa, tuo satelliittiverkko, joka kehittyy positiivisesti ja sitä, sen vahvistaminen olisi kyllä meistä, tai oli meistä kyllä ihan paikallaan. Virastot ovat pieni osa budjettia, mutta aina hankala aihe, koska jos julkisuus väittää tietämässä jostakin virastoista, no sitä väitetään, että niitä on liikaa. Ja neuvostossa nyt nähtiin, että jos nyt asioista monet jäsenvaltiot yhtä mieltä, niin se on se, että haluavat oman kotimaahansa tuon viraston toimipaikan. Siitä ollaan yhtä mieltä jäsenvaltiot kesken. Näin ollen tässä on kaksi puolta näissä virastokeskusteluissa. No, olisi ollut kuitenkin hyvä, jos no yhteiset päätelmät, niin jos niin on saatu virke siitä, että virastot budjetti 2012 myötä nämä toimijoiden välisten sopimusten määrärahat, tai siis osuudet, tuo 5 prosenttia henkilöstöstä ovat saaneet leikattua. Neuvosto ei ollut valmiit tuota virkettä noihin päätelmiin lisäämään, että virastot saivat tuon leikkauksen tehtyä henkilöstön osalta. Tämä on huolestuttavaa, sillä pelkäänpä pahan, että tulevassa MRKssa neuvoston puolelta sitten tässä kohdistuu uusia leikkauksia, mikä sitten haittaisi virastojen työskentelykykyä, mutta se haittaisi toiminta kaiken kaikkiaan. Eli 2017 esittelijänä ehkäpä vielä voisin sanoa sen verran, että eli tuo DAB 6, se me näimme pakettina talousarvioesitys sen. Meillä ei ollut painetta päättää sitä pakolla niin pian kuin mahdollista, vaan ilmoitimme neuvostolle, että – No katsotaan, miten neuvottelut menevät ja sen myötä motivaatiomme nous, nousee tai laskee DAB 6 nyt on sitten tyydyttävä ratkaisu löytynyt sen takia. Siitä äänestetään ja tämä on osa pakettia sitten, että meidän täytyy tänään ottaa käyttöön just marginaali. Noista työstämme jotta tämän iltapäivän äänestyksessä asia on hoidettu. Ja sitten työni budjetti vuonna 2017 on sitten kutakuinkin hoidettu sen jälkeen. Tietysti joitakin ennakoimatonta tapahtua, mutta muilta osin kiitos luottamuksesta ja sitten Sigfridille annan viestikapulan eteenpäin. Kiitos rakentavasta yhteistyöstä. Merci Jens. Kiitos Jens näistä täsmennyksistä. Kiitos tekemästäsi työstä. Kiitos esittelijälle vielä kerran. Meillä oli yhdessä, yhdessä kohtaa keskustelu tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta, mutta Sigrid sanoi, että komissiossa tehtiin sitoumuksia tähän, että jos tulee muita tarpeita vuonna kahdeksan, ensi vuoden aikana, jos ei riittävästi näitä sitoumusmäärärahoja, niin silloin tehdään lisätalousarvio tähän. Niin kuin Richard tässä ihan aiheellisesti sanoi, me tarkistamme tämän, koska tuomioistuinhan on se, joka kirjoittaa, joka ilmoittaa meille menettelytavoista, kun on esimerkiksi kysy muun muassa kilpailussa kilpailusäännöstä, jos meillä on tämä lisätalousarvio numero 6 vuodelta 2017 niin tarkistusten tuottaminen on hyvin arvostettua jäsenmaissa, eli silloin me tarvitsemme tätä tuomioistuinta hieman humaanimpaa aspektia tähän mukaan. Tämä on, ihan ensimmä, tämä on tietysti ihan kaikkien intressejä, kun jos tämä menettelytapa äh, laittaa kilpailutilanteen liian pitkälliseksi, niin silloin lojallisuus tulee kyseenalaiseksi. Eli tuomioistuimella pitää olla mahdollisuudet käsitellä näitä asioita mahdollisimman nopeiden aikarajojen sisällä. Rouva Calvin jo. Ah non, te olitte läsnä koko ajan tässä prosessissa mukana. Te seurasitte neuvoston ja parlamentin valtuuskuntien liikehdintää. Voisitteko te kertoa mm, vaikutelmistanne heti, kun tämä neuvotteluprosessi oli saatu päätökseen? Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät esittelijät, hyvät äh, jäsenet. Komissio on oikein tyytyväinen tähän 2018 budjettiin tuloksiin, johon pääsimme yhdessä lauantai varhaisena tunteina hyvin monimutkaisten pitkien neuvottelujen päätteeksi. Kuten Ashford täällä totesi, meidän on todella katsot, no, suhteutettavaa tätä asiaa. Meillähän on 160 miljardin budjetti kyseessä. Voihan olla, että emme ole kaikki aivan täysin totaalisen tyytyväisiä. Ja saattoi joku pieni asia vielä jäädä sinne, minkä olisimme halunneet toisella tavalla – päättyvän, niin voimme olla kaiken kaikkiaan tyytyväisiä hyvään tulokseen. Tähän tulokseen pääseminen, kuten täällä totesitte, oli aika haasteellista, vaikka tänä vuonna mm, budjetti viranomaisten kannat vaikuttivat olevan vähemmän kaukana toisistaan kuin aikaisempina vuosina. Kaikki toimielimet olivat yhtä mieltä prioriteeteista, työpaikkoja, kasvua, turvallisuutta ja niin edelleen. Prosessi oli yhtä monimutkainen kuitenkin kuin aina. Ja komission puolelta eh, tähän sisältyy aika tiukkoja keskusteluja molempien toimielinten kanssa. Haluaisin korostaa tässä kokouksessa, että olimme aivan yhtä tiukkoja molempien tiuk- toimielinten kanssa, mutta tällä kertaa myös erityisen luovia pystyimme sovittelemaan eri kannat yhteen niin, että molemmat puolet tekevät merkittäviä myönnytyksiä. Olen erityisen kiitollinen Euroopan parlamentin neuvottelutiimille. Se osoitti samaa päättäväisyyttä ja halua löytää erittäin hyvän sopimuksen kuin mitä itsekin osoitimme. En nyt halua tässä toistaa kaikkia niitä asioita, jotka puhujat täällä jo mainitsivat, mutta olen myös sitä mieltä, että parlamentin olisi syytä olla tyytyväinen, kun ajatellaan näiden muutosten sisältöä, jotka otettiin mukaan sovittelun aikana. Erityisesti ähm, otsake 1a, täällä on merkittäviä äh, lisäyksiä menestyksekkäisiin ohjelmiin, jotka ovat hyvin lähellä parlamentin sydäntä. Tähän sopimukseen päästiin, niin että pidettiin täysin kiinni väliarvioinnista ja mehän olemme aina sanoneet, että se ei mitenkään te budjettivalionomaista toimintaan budjetti eh, menettelyssä, kuten Arthur alussa sanoittekin, tämän vuoden neuvottelut vahvistavat, että näin todellakin on. Merkittävää lisäystä tuli myös eh, otsakkeeseen 1b, mitä tulee nuor- nuorten työllisyysaloitteeseen. Kolme toimielintä yhdessä pyrkivät eh, todella toimimaan nuorten työttömyyttä vastaan, mukaan lukien komission yksipuolinen lausunto. Sitten nämä tärkeimmät virastot, jotka käsittelevät pakolaiskriisiä, saivat lisäystä myös eh, Globaali Eurooppa-ohjelma tuli merkittävä lisäyttä. Se käsittelee lähinnä e- eteläisen ja itäisen apuruden maita ja tässä todella eh, ollaan aivan yksimielisiä toimielinten välillä päten myös Turkin rahoituksen sopeutukseen. Haluaisin myös mainita sen, että parlamentin ehdotukset koskien pilottihankkeita ja varmistelujatoimia otettiin huomioon kaikissa otsakkeissa. Tämäkin on asia, jota ei tule vähätellä. Kaiken kaikkiaan voin ainoastaan onnitella neuvottelutiimiä, erityisesti puheenjohtajaa Ahtyitä tietenkin, esittelijöitä Mur- Mureshan Arsford ja Geyer, ei ainoastaan virastojen osalta, vaan myös vuoden 2017 budjetin osalta olen vakuuttunut ja uskon, että Euroopan parlamentissa hyvin laaja enemmistö ryhmien rajat ylittävällä tavalla tukee tätä ensi viikolla täysistunnossa ja odotanpa neuvotteluja ensi marraskuussa jälleen. Kiitoksia. Merci. Kiitos Ruva jo ja kiitos vielä kerran tästä antamastanne avusta näinä äh, sovun etsimisen hetkinä. Nyt annan puheenvuorot koordinaattoreille. Jose Manuel Fernandez. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun portugaliksi. Eh, a toda a equipa de negociação. Minä haluaisin kiittää koko neuvottelutiimiä. Neuvottelutiimiä nimenomaan budjettivaliokunnan puheenjohtaja ensisijaisesti Jean Artuita, jolla on paljon koko kokemusta ja tietoa ja viisautta. Ihan osasi vetää meidän neuvottelutiimimme aivan loistavaan menestyksekkääseen lopputulokseen, eli voimme olla kaikki ylpeitä tästä lopputuloksesta. Ja niin kuin tämä Tapahtumaani osoittanut, on niin budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Minä haluan sanoa nämä sanat. Haluan myös kiittää yleisesittelijä edustaja Muresania, joka on tehnyt hienoa työtä ja hän pystyy luottamaan kaikkiin poliittisiin puolueryhmiin. Ja suuntaan kiitokseni myös Richard Ashfordille, joka tietää, että nämä neuvottelut ovat aina vaikea prosessi, monimutkainen prosessi toimielinten välillä, mutta hänkin pystyy vaikuttamaan siihen, että lopputulos on loistava. Virastoista haluan kiittää tietysti edustaja Geijeria, joka vei meidät hyvään lopputulokseen, jossa otettiin huomioon meidän huolenaiheemme ja parlamentin painopistealueet. Kaikille varjoesittelijöille haluan myös osoittaa kiitoksen sanani, koska he antoivat oman tärkeän panoksensa tähän jotta todella pääsimme tähän hyön, hyvään tulokseen. Puhutaanko tässä nyt vain mitä saavutimme, joka perustui komission ehdotukseen, mutta ei saa unohtaa neuvoston ehdottamia leikkauksia. Neuvosto oli ehdottanut yli, yli, miljardi, yli miljardin leikkauksia pääluokassa 1A ja me halusimme sitten muuttaa näiden leikkausten lopputulemaa jos on kyse yli 1,2 miljardista, niin silloin meidän täytyy muistaa, että meillä on kasvua joissakin muissa pääluokissa Esimerkiksi jos haluamme puhua nuorisotyöllisyydestä, me haluamme, jos me haluamme, me haluamme lisää kasvua ja sen takia meidän pitää harjoittaa tutkimustyötä ja innovaatiota nimenomaan PK-sektorilla ja meidän pitää osoittaa myös solidaarisuutta sisäisesti ja ulkoisesti ja tarjota turvallisuuden tunnetta kansalaisille. Ei saa kuitenkaan unohtaa työllisyyttä, työttömyyttä, nuorisoa tässä kysymyksessä, koska nuorisotyöllisyys on erittäin tärkeä asia. Me olimme nimenomaan painottaneet sitä, kuinka voimme antaa uutta potkua nuorisotyöllisyystilanteeseen. Aluksi vaikutti ehkä vähän mahdottomalta tämä tilanne. Me näimme että saisimme läpiviet ehdotuksemme joissakin ohjelmissa, esimerkiksi Horisontti 2020, mutta me onnistuimme. Ja kun me teimme monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen, niin se ei mitenkään vahingoittanut, mitä se olisi ehkä voinut tehdä, niin se ei kuitenkaan vaikuttanut vahingollisesti vuosi budjettineuvotteluihin. Sen takia mielestäni tämä lopputulos on erittäin myönteinen. Ehkä emme aina osaa arvi, arvostaa meidän hyvää työtämme. Me nimenomaan pystyimme kääntämään tämän suunnan, eli emme, emme hyväksyneet näitä neuvoston ehdottamia leikkauksia. Minä haluaisin viimeksi puhua, osoittaa sanani komissiolle. Voinen todeta, että kuinka pätevää, voimakasta ja älykästä ja hyvää työtä ja halukkuutta ja mielenlaatua komissaari osoitti. Tämä on erittäin hyvä signaali. Ja se myös parantaa meidän odotuksia tulevaisuuden suhteen tärkeissä teemoissa, jotka olemme jo ottaneet käsiteltäviksi. Ja voimme näin ollen olla luottavaisia siihen, että parlamentti ja komissio, aivan erityisesti komissaari, osoittavat samaa halukkuutta ja intoa jatkossa. Merci, José Manuel. Kiitos, Jose Manuel. Annan nyt puheenvuoron, niin kuin sanoin, koordinaattoreille tai varjoesittelijöille. Daniele Viotti aloittaa. Grazie, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä puheenvuorossani näihin kiitoksiin esittelijöille, Muresanille erityisesti ja myös Ansfortille ja Gaierille ja teille puheenjohtaja kaikesta siitä työstä, jota olette tehneet näinä pitkinä, pitkien 16 tunnin neuvotteluiden aikana. Ja todella Euroopan parlamentin valtuuskuntana olette hyvää työtä tehneet. En nyt halua tässä kaikkiin asioihin puuttua, haluaisin vain ilmaista tyytyväisyyteni ja kiitokseni esittelijöille ja puheenjohtajalle. Kun ajatellaan, mitä saavutettiin otsakkeessa 1a, on aivan selvää, että tässä asiassa saimme voiton kotiin sekä poliittisesti että myös sisällön puolesta 700 miljoonaa euroa lisää. Et ei tämä ole mikään pikkusumma todellakaan, vaan varsin merkittävästä määrästä on kyse. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja teitä, hyvä puheenjohtaja, mutta haluaisin nyt vähän laajemmin pohdiskella tätä tilannetta ja todeta, kuinka väsyttävää varmasti on ollut käsitellä asiaa tämän niin sanotun heikon lenkin, eurooppalaisen heikon leikin eli neuvoston kanssa. Neuvosto on osoittautunut olevan tämä heikko lenkki Euroopassa ja siitä muistutitte itsekin ja jälleen kerran jouduttiin neuvottelemaan neuvoston kanssa, josta, jossa oli ainoastaan yksi ministeri. Suurin osa olivat korkeita viranhaltijoita ilman mitään liikkumisvaraa omilta kansallisilta hallituksilta. Näin ole meille ja komissiolle, jota haluaisin kiittää, niin meille todellakin nämä neuvottelumarginaalit olivat todella, todella vähäiset näin ollen monet niistä pyynnöstä, joita parlamentti oli esittänyt ja joita olimme tukeneet pitkien kuukausien aikana, kun Muresan rakensi tämän parlamentin budjettinäkemystä. Moni moniin näihin vaatimuksiin ei löydetty ratkaisua. Minä olin aika yllättynyt tästä, hyvä puheenjohtaja kun ajatellaan näitä vastauksia, jotka eivät saamatta, ja myös neuvottelun menettelyistä tänä vuonna sellaisena kuin neuvosto ne meille saneli. Olen yllättynyt siinä, siitä, että keskityttiin pikemminkin tuloksiin eikä lähtökohtiin marginaalien laskemiseen. Tästä lähdettiin eikä siitä, mitä tarpeita oli ja mi, mi, mitä sitoumuksia on tehty. Kyllä tämä Kyllä tämä tällainen eh, marginaalien, obsessi- tällainen pakkomielteinen marginaalien laskeminen niin on, on kyllä eh, aika eh, omituinen toimintatapa. Olen yhtä mieltä Morrisonin kanssa ne, otsakkeesta neljä leikattiin Turkilta 80 miljoonaa, koska ei ollut enää olosuhteita, ihmisoikeuksia ei, ei, eikä demokratiaa enää noudatettu, koska siellä ongelmia Ja sitten laitamme varaumaan varoja, koska pelkäämme, että ehkä parlamentti ehkä, ehkäpä Turkki vaatii meiltä ensi vuonna lisää rahaa niin sanotun pakolaiskriisin takia. Nämä varathan olisi pitänyt antaa jäsenvaltioille nyt sijoitamme Euroopalla, Euroopan varoja jäsenvaltioiden sijaan. Tämä on todella suuri ongelma, eikä tämä ole ollenkaan normaalia. Haluaisin vielä vahvistaa sitä, kuinka valtavasti tässä on ponnisteltu ja olen sitä äärettömän kiito- kiitollinen sekä esittelijöille että puheenjohtajalle, mutta täällä on vielä sellaisia asioita, joista emme voi olla täysin tyytyväisiä. On totta, että saavutimme myös muissa otsakkeissa saavutusta kolmosessa, nelosessa ja niin edelleen, mutta emme koskaan päässeet keskustelemaan – näistä asioista. Emme voineet käyttää puheenvuoroja ja kertoa, mistä syistä Euroopan parlamentti pyysi näin suuria sitoumuksia. Se, mitä me saavutimme, mielestäni nämä luvut ovat hyvin kaukana niistä vaatimuksista, joita Euroopan parlamentti esitti, emmekä pystyneet emmekä pystyneet oikeuttamaan, emme saaneet mahdollisuutta selittää neuvostolle, mitkä ovat nämä meidän huolemme ja syymme. Lopuksi vielä en halua liikaakaan aikaa keskustelulta viedä. Menettelytavoista vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin hyvin lyhyesti. Minusta oli äärettömän ärsyttävä tuon neuvoston asenne kolmessa asiassa erityisesti. Ensinnäkin että neuvosto, neuvotteluissa todettiin, että atsakkeessa 1a ja b eh, nuorisotakuun osalta hain sanaa, joka ei olisi liian vahva. Täällä todellakin toimitettiin tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa tiettyjen maiden osalta, tiettyjen maiden vastaanottokyvyn osalta. Kyllä tässä totuudellisia tietoja tarvitaan. Sitten toinen asia mihin en ollut ollenkaan tyytyväinen menettelyn osalta, koskee sitä, että otsakkeessa neljä ei pidetty kiinni sopimuksesta, jonka mukaan humanitaarisista asioista 50 prosenttia, ellei 100 prosenttia pitäisi kattaa. UNRA, 6 miljoonan no, lisäys, mutta maksut, muistaakseni oli vain puolitoista miljoonaa Eli tässä ei pidetty kiinni siitä vähimmäismäärästä 50 prosenttia maksuihin. Sitten tämä herrasmissopimus, joka on jo vanha, joka liittyy komission muiden toimielinten tilanteeseen olen juuri pääsemässä loppuun. Tietenkin saavutimme tuloksia, mutta emme voi sanoa, että tämä budjetti olisi lähelläkään sitä, mitä me halusimme, ei ainoastaan numeroiden puolelta, vaan myös poliittisten tarpeiden kannalta Euroopan parlamentissa, mutta toki haluan vielä kiittää esittelijä ja puheenjohtajaa, koska olen kyllä nähnyt, kuinka valtavaa raskas tehtävä tämä oli myös fyysisesti heille. Kiitoksia. Merci. Ja Kiitos. Ainakin yksi kohta voisi teitä miellyttää ja myös yleisesittelijä vuoden 2019 budjettia ajatellen. Tämä midterm revision puolivälin tarkistus, josta päätettiin, Rova Calvin päätettiin sanoi, että siitä päätettiin vuosikeskustelussa. Totta kai tämä vuosikeskustelu voisi antaa meille mahdollisuuden ylittää ne ne rajat, joita tämä puolivälin tarkistus meille on asettanut. Tämä on erittäin rohkaisevaa vuoden 2019 budjetin yleiselle esittelijälle. No niin, nyt annan puheenvuoron edustaja Kolmelille. No, sulta... Ah, anteeksi vielä. Halusin vain sanoa, että kun yritin nopeasti käsitellä tätä asiaa, niin tämäkin oli yksi asia, joka mielestäni oli tyydyttävä. Unohdin sen vain tässä sanoa. Monsieur Colmel. Edustaja Kolmel. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan sanoa kiitos kolmelle Murresan, Ashworth ja Geyer. Ja haluan sanoa kiitos myös teille puheenjohtaja, eikä vain kiitos. Haluan myös onnitella teitä kaikkia, sillä tämä tulos on nyt se, mitä oli saatavissa enimmillään pitää tunnustaa tosiasiat. Ja haluaisin nyt esittää henkilökohtaisen arvion. En nyt aina näe tätä vastustusta parlamentin ja neuvoston välillä sillä, tai siis tätä kiistaa sillä, uskon, että on jotenkin looginen. Me parlamenttina, meillä on paljon ideoita siitä, mitä kaikkea voitaisiin tehdä rahan kanssa, ja jäsenvaltiot haluat sitten pitää kukkaron nöyrit, nyörit tiukasti kiinni. Ei nyt voi olla niin, että siellä tilanne on toisenlainen ajattelutavan suhteen kuin täällä parlamentissa. Se nyt on tuo lähtökohta, jota ei pidä unohtaa. Ja no, olen paljon samaa mieltä näistä yksityiskohdista ja uskon, että osittain saatiin hyviä tuloksia, erinomaisia tuloksia. Niin kaiken kaikkiaan olen tyytymätön tähän kokonaislinjaan, sillä taaskaan ei saavutettu sitä, että tuota talousarviota saataisiin vietyä toiseen suuntaan. Ja tämähän sanottiinkin jo. Nämä suuret poliittiset linjat minusta eivät ole tunnustettavissa. Jos poikkeuksia otetaan lukuun, voidaan sanoa, että on mahtavaa, että pyritään torjumaan nuorisotyöttömyyttä, ja se on oikein, ja tämän on sanonut, että kaikkihan allekirjoittavat sen, ja jos sitä on hyviä hankkeita, niin siihen pitäisi myös käyttää rahaa, mutta tässä nyt vain tutustutaan oireisiin eikä varsinaisiin syihin pitää pohtia, että missä korkea nuorisotyöttömyyttä esiintyy, pohtia näitä syitä ja sitten katsoa, että mit, mitä syitä tässä nyt on, mitä perussyitä, jos niitä pyrittäisiin torjumaan, niin se olisi arvokkaampaa kuin se, että tässä nyt jatkuvasti on tällainen talousarvio, jossa rahaa jaetaan tällä tapaa. Eli ei katsota näitä suuria linjoja. Nämä on asiat jätetään niin kuin ne ovat olleet jo vuosikymmenten ajan ja minusta tämä on vain tällaista uudelleenjakamista, joka ei ole enää oikea-aikaista. Pitäisi löytää uusia teitä, uusia polkuja. Se olisi tehtävämme. Siinä täytyy sanoa, että minusta tuntuu, että tässä emme ole onnistuneet. Paljon työtä riittää vielä. Ja tänään puhutaan tämmöistä samasta kysymyksestä, jos ajatellaan, että yhdessä haluttaisiin saada käsiteltyä puolustusasioita, No tässä nyt mennään taas väärään suuntaan. Tätä tietä tietysti tässä voidaan keskustella, mutta kun ei nyt tiedetä, että miten tällainen yhteinen puolustus, millä se näyttäisi, niin no, näin on vaarallista, että jos nyt sitten sille annettaisiin paljon varoja, jotka nyt johtavat äh, jäsenvaltojen vastustukseen myös, mutta saman kuin turvakasiossa pitäisi ensin saada poliittinen linja, että mitä EU haluaa tässä saavuttaa, ja kun se tiedetään, niin sitten voidaan pohtia, että mitä toimenpiteitä käytetään ja miten tätä voidaan rahoittaa. Se olisi minun toiveeni. Ja tässä talousarvioistuksessa valitettavasti sitä ei saatu huomioitua ja toteutettua. Kiitos. Merci, monsieur Colmel. Kiitos edustaja Kolmelle. Edustaja Taran. Monsieur Taran, vous avez la parole. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme huomiota vain. En halua tässä toistaa enää näitä onnitteluja, jotka mm, ovat toki täysin ansaittuja. Ensimmäistä kertaa elämässäni niin totesimme, että media kattoi tämän lauantai-aamun kompromissin ensimmäistä kertaa tällä tavalla katettiin eurooppalaisen budjetin aikaansaaminen. Varmaan tämä oli siis hieno saavutus. Toiseksi olen oikein tyytyväinen itse, että en voinut olla mukana, koska yleensä kun minä olen mukana, niin kompromisseihin ei oikein helposti päästäkään. Ja kolmanneksi olen hieman huolissani tästä tulevasta äänestyksestä Brysselissä, koska voi olla, että tämä tuomioistuin juttu tulee, koska meidänhän pitää oikeudellisesti äänestää Strasburgissa, joten halusin vain muistuttaa siitä, että voisimme välttää nyt jo saman tien äänestää Strasbourgissa ja välttää näin ollen tuomioistuimen kulujen nousemista. Kiitos edustaja Taran. Me olemme erittäin iloisia siitä, että puhutte näin ja tiedämme toki taitonne. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικά καμιά... Kiitos puheenjohtaja. Ei kai tässä nyt ole mitään epäilystä siitä, että tässä oli kyse todellisesta menestystarinasta meidän budjettivaliokunnallemme. Tämä voitto on paljolti Sigrid Muresanin ansiota, mutta myös tämän valiokunnan puheenjohtajan ansiota ja kaikkia niiden edustajien ansiota, jotka osallistuivat tähän sovitteluun. Tämä on todellinen hieno saavutus ja se vaikuttaa horisontti 20-20 erasmukseen ja, eras, ja kosmeen. Se vaikuttaa myös nuorten työllisyyteen, pk-yritykseen, se vaikuttaa tutkimukseen, innovaatioon. Me ö, äh, olemme nyt välittämässä tässä hyvää viestiä, että tällä valiokunnalla on erittäin hyvä taito kuunnella, hyvä taito neuvotella ja se ottaa huomioon työllisyyden ja kasvun tarpeet. Tämä on hieno saavutus, hieno voitto, voimme olla ylpeitä siitä. Ja me, meidän täytyy nyt muistaa, minkä tämä summa, joka vähennettiin Turkia varten, öö, meidän pitää muistaa, että maiden pitää noudattaa meidän eurooppalaisten arvoja, arvoja ja monet maat eivät niitä noudata. Ja sen takia Turkki ei ehkä ansaitse kaikkea rahoitusta. Ei, me voi jatkaa tätä rahoitusta äh, myöskään millekään toiselle maalle, joka käyttäytyy täysin sopimattomalla tavalla, eli kyse vain Turkista. Mutta Turkki sen lisäksi, että se käyttäytyy sopimattomasti, e- ei sitä voida mieltää demokraattiseksi tasavallaksi, eikä se ole myöskään hyväksynyt Kyproksen demokraattista tasavaltaa. Se ei myöskään saa loukata eurooppalaisia perusoikeuksia, ja me jatkuvasti pyydämme rahoitusta Turkille. Kyllä tässä ollaan nyt myymässä käyttämässä eurooppalaisten rahoja väärällä tavalla. Meidän pitää sanoa, että, että ei pidä antaa minkäänlaisia rahoja, ja myös Kypro, Kyproksen kansalaiset eivät myöskään ole samaa mieltä siitä, että annettaisiin lantin lanttia euron euroa Turkille. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla iloisia siitä, mitä olemme saavuttaneet. Kiitos komissiolle, kiitos Sigfridille, kiitos Kaille, kaikille jotka olette edustaneet parlamenttia. Te olette osoittaneet, kuinka hienosti te olette onnistuneet tässä humanitaarisessa teemassa, kuten on kysymys esimerkiksi kadonneista Kyproksen alueilla. Jo 43 vuotta on, on yli kaksi miljoonaa kadonnutta, mutta tämä teema on humanitaarinen aihe. Voisin sanoa, että Turkki yhä jatkaa, asettaa, asettaa esteitä esteitä siihen, että voisimme paikantaa nämä kadon ja löytää nämä kadonneet henkilöt meidän pitää pystyä voida olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Me olemme saavuttaneet tärkeän voiton. Ja budjettivaliokunta ensi vuoden budjettia laatiessa on antamassa viestiä, että parlamentti ja komissio täysimittaisesti käyttävät sille kuulua valtaa ja voimaa ja roolia. Ja sen takia minä haluan nyt kuitenkin vieläkin, vielä kerran kiittää tämän äh, kaikkia niitä ihmisiä, jotka veivät meidät tähän voittoon. Merci, Madame Thomas. Kiitos, rouva Toma. Oui, merci, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä ja koko tiimiänne, tietenkin esittelijöitä ja kuten muutkin kollegat, minäkin haluaisin kiittää tästä erittäin hyvästä työstä ja myös sitkeydestä. Kuukaudet olivat pitkiä, kun työstettiin tätä budjettia, taikka näitä eri budjetteja ensi vuodeksi. Edustaja Fernandes täällä aivan oikein puhui vaatimuksen tasosta ja tästä juuri on kysymys, mille tasolle asetamme riman tässä Euroopan talousarviossa, kun meillä on nyt lähtenyt, mutta todella on lisättävä, että tämä vaatimusten taso ei ole ainoastaan seurausta parlamentin kuluista, vaan paljon enemmän ja useammin siihen liittyy neuvoston vaatimukset koskien uutta toimintapolitiikkaa, jota koko ajan tulee vain lisää. Eli jos nyt vielä palataan tähän vaatimusten tasoon, niin on todettava, että ei se ole aivan samanlainen kaikille tässä budjettivaliokunnassa. Tätä voidaan kunnioittaa kaikkien tahojen osalta, mutta ei kuitenkaan, miten tämä nyt sanoisin, ei sen takia pidä tuhota hyvää ilmapiiriä ja budjettivaliokunnan tehokkuutta, mutta on kuitenkin todettava, että emme välttämättä ole kaikki aivan samalla linjalla tässä vaatimuksen tason osalta. Mitä sitten tulee poliittiseen ja symboliseen ja myös numeropuolen voittoon otsakkeessa yksi, niin on sanottava, että aika aika vähän muiden osa, osa, otsakkeiden osalta meille murus ja jaeltiin. Puheenjohtaja sanoi aivan oikein, että voimme toki olla tyytyväisiä siitä, että aikaisempien neuvotteluiden vaikeuksista päästiin nyt yli, mutta jos emme olisi tehneet samoja vir- niitä vihreitä, joita viimeksi teimme, niin varmaankin olisimme voineet päästä pidemmälle. Tässä nyt on jotenkin saatu kurottua umpeen se matka, joka jäätiin jälkeen viimeksi. Tämä on toki poliittinen voitto, ihan huomattava sellainen, mutta muilta osin olin kyllä hyvin katkera. Niin kuin sanoinkin sovittelussa, kyllä tässä on aika lailla budjettialan vilpittömyydestä pulaa neuvoston puolella. Viottikin tästä jo puhui. Neuvottelut alkoivat marginaalit ei tällaista voida hyväksyä. Itse asiassa kaikki tietävät, että eivät nämä olleet mitkään marginaaleja koskevat neuvottelut, vaan, vaan, vaan todella puhuttiin tästä turkkivälineestä. Neuvosto ei halunnut ottaa sitä neuvo, neuvotteluiden kärkeen niin minun mielestäni tällaista ei voida hyväksyä. Täällä te sanoitte, että olitte il, iloinen ja odotitte jo ensi marraskuun neuvotteluja eh, ensi vuoden talousarviota varten. No minä en ole tästä mitenkään innostunut. On, on, on sanottava, että en ollut todellakaan esittelijä, olen tehnyt paljon vähemmän työtä kuin esittelijät, mutta minulla oli sellainen vaikutelma, että meille annettiin tietoja ihan viime hetkellä, muutama päivä ennen neuvotteluja, ja sitten kun meidät kutsuttiin ja suljettiin lukkojen taakse neuvostoon yöksi, niin siellä meitä pidettiin kunnes hyväksyisimme aika nälkäisenäkin siellä olimme, muutama voileipä siellä meille annettiin. Koko yö siellä oltiin ja pari pientä voileipä meille annettiin ja siellä oli kahden, kahden lukon, ja ta, lukon takana neuvostosalissa. Ja, ja, ja, siis, ja, minu... Comme, oui. Comme pri... Oliko se ikään kuin ahdistelu? Kyllä minusta tuntui, että minä olin siellä panttivankina. Kyllä se oli kauhea kokemus. Le... Siis jos te olitte siellä, siellä panttivankina, oliko kyse tästä lisäbudjetista vuodelle 2007? 17. Mutta kun kyseessä on budjetin kaappaus, niin se on eri asia kuin ihmisen ottaminen panttivangissa. Ensi kerralla en tiedä, miten tässä pitää tehdä, mutta eihän tällainen vetele. Tämä oli täydellinen nöyryytys parlamentille. Anteeksi, vaan sanon tämän nyt niin kuin ajattelen sen. Minulle tuli sellainen vaikutelma, että meitä nöyryytetään näissä neuvotteluissa. Kyllä kollegat tästä puhuivatkin jo, Daniele Viotti tästä puhui. Neuvoston aset asenne oli todella tällainen. Sinne lähetettiin nämä virkamiesraukat samalla kun kaikki uni- Euroopan unionin ministerit kukkoilevat tuolla Göteborgissa ja puhuvat jostakin sosiaalista pilarista, ei ole mitään juridista arvoa ja vielä vähemmän budjettimerkitystä. Sillä ei ole mitään oikeudellista arvoa ja vielä vähemmän budjetti, budjetti, budjettivaikutuksia, mutta siellä sitten, siellä sitten kuljetaan parateissa ja pröstellään. Mutta siellä, missä todellisista asioista, vakavista asioista puhutaan, budjetista puhutaan, ei y- yhtä ministeriä, minä en ole tähän todellakaan tyytyväinen. Minusta tuntuu, että minun mandaattiani ei kunnioiteta ja sitä kautta ei kunnioiteta myöskään Euroopan kansalaisia. Olen erittäin katkera näistä neuvotteluista. Anteeksi vain, mm, mm, puhun nyt aivan vilpittömästi ja sydämestäni, mutta tämä, tällainen maku tästä nyt jäi. Merci Isabelle Kiitos Isabella, annoit vähän uutta väriä tähän yleistyytyväisyyden ja onnistumisen ilmapiiriin. Tämä antaa vähän eri sävyä tästä neuvot- sovitteluneuvotteluista. Edustaja Ryby, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa neuvottelujen suhteen olen tyytyväinen, koska ne menivät niin kuin aina. Ja oli hyvä, etteivät kaikki ministerit ole paikalla, sillä muuten se olisi, se olisi ollut hankalampaa. No, ministerin on helppo sopia pien, liian pienestä budjetista. Tämä perustuu myös vaatimuksemme tulevalle vuodelle. Eli että Lissabonin sopimuksessa pitäisi pitäytyä ja 1.24 pyytää pipistä, sillä nyt ollaan selvästi 1 prosentin alkapuolella ja EU, joka on alle 1 prosentin BKTstä, kun taas jäsenvaltiossa 30-50 prosenttia on käytössä ja me sitten kiistelemme näistä pienistä pilkuista vain ja neuvottelemme aamu neljään asti näistä pikkuseikoista, niin sittenkin haaste se, mitä minä tästä opin, on, että joka tapauksessa MRK on osalta meidän pitää vaatia 1,24. Ja nähtiin myös, että neuvosto 2020 ohjelmassa oli jotakin osin joustava. Kiitos komissiojäsen Oettingerille ja hänen tiimilleen. Nähtiin, että tämä nousi 110 miljoonaan euroon. Painopisteet astettiin oikein minusta. Ja myös tässä on toimittu oikein ja että ihmiset ovat nähneet tämän hyvin. No, hän eivät tästä raportoineet. Se on aina hyvä merkki, jos ne niin tekevät tai ovat tekemättä, sillä silloin ei ollut skandaalia, vaan on työskentelty hyvin ja kaikki näkivät, että aamu neljältä olisimme odotelleet oikeastaan aamiesta, mutta sitä ei kuitenkaan tarvittu oikea-aikaisesti tässä mielessä haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että tuo rakennus kysymys otettu pois, vaan että 5 miljoonasta otettiin pois, jotta tuo herrasmies-sopimus Euroopan neuvoston kanssa ja komission kanssa, niin sitä kunnioitettiin. Tämä on hyvä kehityssuunta, että toisaalta on tätä meidän toleranssimme komission ja neuvoston suuntaan, mutta toisaalta kun kunnioitetaan keskenä, kunnioitamme toisimme keskenämme. Tämä vastavuoroisuus johti tähän hyvään tulokseen. Ja on tyytyväinen siihen, että tällä viikolla ei turistaan tarvitse neuvotella aamuyöhön asti, sillä jos neuvottelut ovat epäonnistuneet, niin varmasti tiistai aamun kun aamiaisen asti, ja parmiten ei tarvitse niin tehdä, joten kulusäästöttelyn parlamentissa. Olen siitä liikkeelle, että toiset neuvottelut parlamentissa käydään ja puheenjohtaja, jos mahdollista, niin, niin paljon kuin mahdollista nämä trilogit voitaisiin, ja no myös sovittelu voitaisiin käydä Euroopan parlamentissa, sillä jos tämä järjestää meillä, niin sitten me olemme menettelyt johdossa, ja se on aina vahva asema, jos itse voi määrätä tuon menettelyn ja protokollan. Ei ole mahdollista, että tämä tehdään kerran komissiolla, kerran meillä, kerran neuvostossa, niin se asettaisi kyllä toimielimet samaan asemaan, niin kuin käytännön mukavissa toimia. Joten kiitos teille, herra Artsvi, puheenjohtaja, erityisesti siitä, että saitte tämän läpi ja että päästiin myönteiseen tulokseen. Me kaikki tiedämme, että kaikki voitaisiin tehdä vielä paremmin, mutta mielestäni tämä, mikä on nyt saavutettu, on tyydyttävää. Kiitos. Merci. Kiitos. No niin, tässä vaiheessa voi pyytää esittelijöitä tekemään lyhyen yhteenvedon. Siegfried. Nothing really to be added to... Puheenjohtaja, mitään lisättävää, hyvä budjetti. Tulokset ovat lähes 105 miljoonaa. Otsake 1 161 B, 85, otsake 4 vahvistettiin virastoja turvallisuusalueella niin kuin haluttiin. Ehkä ei ole tarpeeksi voileipiä, mutta toivottavasti paremmin ensi vuonna. Kiitoksia kovasti. Odotamme innolla äänestystä istunnossa. Richard? Richard, ole hyvä. Nothing to add, Chairman. Jens. Ei mitään lisättävää. Jens, ei myöskään. Ei. No niin. Kiitos, hyvät kollegat. Minä luulen, että seuraavaksi meidän täytyy sitten vähän ottaa kantaa tai vai teemmekö sen Strasbourgissa? Kai se sopii kaikille. Meidän täytyy kymmenen päivän sisällä, siis kymmenen päivän kuluttua sopimuksesta ilmaista kantamme täysistunnossa. Tämä mietintöraportti on annettu täysistunnon käsiteltäväksi parlamentin valtuuskunnan nimissä sovittelukomitean nimissä. Ja siinä kerro, tehdään selkoa viime lauantain lopputulemasta ja myös mahdolliset liitteet tulevat siihen mukaan. Ja siinä puhutaan myös vuoden 2018 budjetista. Meillä on siis 10 päivää aikaa ja 29.30. 29. päivä marraskuuta pitää viimeistään äänestää. Meillä on myös neljä tekstiä, jotka kuuluvat tähän sovittelu neuvottelupakettitekstiinne myös asetetaan täysistunnolle ensi viikolla. Meillä on kyse joustovälineistä. Meillä on myös odottamattomat menut ja viimeiset, viime hetken elementit ja myös solidarisuusraston käyttöönotto ja oikaisu ja lisätalousarvio numero 6 vuodelle 2017. Toivottavasti tästä äänestettävästä budjetista saamme Euroopan hyvään vauhtiin, raiteille eikä mihinkään marginaaliin. Eli se on marssimassa eteenpäin eikä joudu marginaaliin. Nyt voin tässä vaiheessa antaa siis puheenvuoron edustaja Gardia Saval Rubialle, joka tulee kertomaan meille tekemään selkoa Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta. Kiitoksia. Kyllähän tässä aika paljon sanaleikkiäkin voitaisiin repiä näistä otsikoista. Voin nyt puhua hyvin lyhyesti. C'est facile de traduire, je pense, dans toutes les langues. Eiköhän tämä ole helppo kaikilla kielillä kääntää. Tulkki kyllä putosi. No niin, aika lyhyesti puhun tästä. En todella ajatellut, että tästä mitään pitkään keskustelua käytäisiin. Sitä, tästähän keskusteltiin jo silloin, kun esittelin mietinnön, mutta haluaisin nyt vähän näitä tarkistuksia tässä käydä läpi. Niitä tuli 121 kappaletta. On totta, että monet näistä tarkistuksista ja suurin osa ryhmistäkin ovat hyvin samoilla linjoilla, samoilla linjoilla kuin itsekin tässä mietinnössä olin. Jotkut menevät vähän pidemmälle, mutta varsin täydentävää sorttia nämä kuitenkin ovat, joten eiköhän, eiköhän tästä aika helposti sopimukseen päästä. Monet näistä tarkistuksista poliittisilta ryhmiltä ovat sellaisia, että voi laittaa niihin plussan. Sitten on muita tarkistuksia, joilla pyritään minun ymmärtääkseni, mutta keskustelen tästä vielä vielä varjoittelen esi- varjoesittelijän kanssa. Vaikuttaa siltä, että niillä vähän koitetaan vesittää tätä mietintöä. Olen pyrkinyt tasapainottamaan mietintöä, olen tunnustanut Euroopan EIP-ryhmän e työtä ja korostanut tätä kontrollia, val- ja avoimuutta ja niin edelleen. Tätä halusin tuoda esille, mutta emme varmastikaan tee heidän palvelusta tunnustamalla heidän työtään ja arvostamalla sitä, vaan kyllä uskon, että on tarpeen, että edelleen teemme työtä sen eteen, että, että toiminta parannisi. Ja kuten esityksessä sanotaan, että voidaan pitää sit, sitä voitaisiin pitää ikään kuin esimerkillisenä laitoksena tarkistusten avoimuuden vastuuvelvollisuuden ja, ja näiden asioiden puolesta, joten pyrin toki tähän kunnianhimoiseen eh, tason eh, onnittelen EIPitä, mutta samanaikaisesti vaadin, että työtä jatketaan tällä hyvällä tiellä. Palaan tähän vielä tarkemmin, mutta luulenpa, että riittää, kun jätän kaksi kompromissitarkistusta Kuten sanoin, suurimmassa osassa kohdista olemme aivan samalla linjalla ja nämä tarkistukset voidaan ottaa suoraan mukaan kohdassa 8 ja 11. Näihin on tehty useita samantapaisia tarkistuksia. Yritän näissä löytää kompromissia, erityisesti tuossa 11, kun ryhdymme tekemään työtä EIPen kanssa, niin siinä vaiheessa emme olleet vielä päässeet ESIR 2 sopimukseen joten tulen lisäämään nämä tarkistukset ja lisäksi eh, sopeutan myös tämän alkuperäisen kohdan. Sitten hieman konkreettisia asioita vielä. Täällä on useita tarkistuksia eri poliittisilta ryhmiltä, joissa pyrittiin tuomaan esille tiettyjä tapauksia, EIPn hankkeita – jotka olivat hieman epäilyttäviä, jos nyt tämän poliittisesti oikein korrektisti ilmaisee. En nyt mitenkään kyseenalaista tätä, mutta minun mielestäni meidän ei pidä täällä nyt tota tapauskohtaisesti ja nimet esitellen näitä asioita täällä levitellä, kun arvioidaan yleisesti toimintaa ja pyritään myös katsomaan tulevaisuuteen EIPen toimintojen kannalta. Minun mielestäni olisi vaarana se, että nyt jokainen tuo tänne esiin sen hankkeen, jo, jos oli jotakin vikaa ja, ja näin koko mietinnön tarkoitus menee vähän vinoon. Usein unohdamme, että tämä mietinnön tarkoitus on katsoa tulevaisuuteen ja tämä Euroopan investointipankin toiminnan tarkastus kuuluu sitten tuonne talousarvion valvontavaliokunnan kollegoiden puolelle. Täällä on kaksi asiaa, jotka liittyvät toisiinsa tässä mietintöehdotuksessa, niin Toistaiseksi minulla ei ole kovin vahvaa tukea näissä asioissa, mutta tulen sitä toki hakemaan. Ne liittyvät eh, takuun eh, takaisinmaksan ja hinnoitteluun. Tästähän jo keskusteltiin jo e-, ESIR kakkosessa Ja siitä keskustel- neuvoteltiin myös vahvasti ne- neuvoston, komission ja EIPen kanssa. Minusta tämä on varsin tärkeä asia ja toivon, että muutkin poliittiset ryhmät saan vakuutettua niin, että he tukisivat näitä kohtia, koska sekä tämä takuun takaisinmaksu että hinnoittelu, niin pyydän todella, että voitaisiin moduloida niin, että voitaisiin saada voitaisiin saavuttaa paremmin tietyt alat, tietyn tyyppiset yritykset ja, ja tietyt maatkin – koska eiväthän nämä ehdot ovat samoja Espanjassa kuin Portugalissa kuin Italiassa kuin Ranskassa tai Romaniassa, joten, joten meidän pitäisi todella vaatia, että EIP käyttäisi paremmin tätä, tätä mahdollisuutta niin, että saataisiin lisää investointeja näille aloille tai, tai, tai maihin. Ja sitten tästä hinnasta jotkut käyttävät sitten tapana tunnustaa se, mitä hyvää kussakin hankessa on, mitä lisäarvoa kussakin on. En tiedä oikein, kuinka tämä selittäisin. On joitakin hankkeita, jotka eivät ole kiinnostavia ainoastaan pankkimielessä ja sosiaalisessakin mielessä, vaan ikään kuin palkittaisiin niitä, joilla on parhaat kriteerit, jotka parhaiten saavuttavat tavoitteet, ja näin voidaan helpommin houkutella huippuosaamisen hankkeita ja voitaisiin käyttää tätä, tätä hinnoittelukysymystä tapana houkutella näitä hankkeita. Olen todella valmis puhumaan näistä ja vakuuttamaan ihmisiä näistä asioista, joissa meillä on mielipideeroja. Nyt olen toki avoin kuulemaan kommentteja ja sitten jätän vielä tästä ehdotuksen. Sitten vielä yksi viimeinen kommentti oliko se yksi vai kaksi kohtaa, jotka liittyvät EIPn ulkoisen mandaatin. Mehän nyt olemme parhaillaan neuvottelemassa tästä, olemme aloittaneet toisenkin neuvottelukierroksen ja huomenna alkaa trilogi, joten jätän tämän äh, näiden kohtien päivityksen äh, siihen, että just, juuri vasta kohta äänestämme niin, että mahdollisesti voimme ottaa mukaan mahdollisen sopimuksen koskien EIPn ulkoista mandaattia. Kiitoksia. Merci Merci. Kiitos Eider tästä hyvin valaisevasta selonteosta EIPn toiminnasta. Nyt annan puheenvuorot varjoesittelijöille, jotka ovat täällä mukanamme tänä aamun. Edustaja Halli. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Gardia Sabal, kollegat. Ensinnäkin haluaisin korostaa taas tämän tekstin laatua. Se kattaa paljon epi EPin e toimintoja, EIPin toimintoja ja selittäisin näitä ehdotuksiamme ensinnäkin. Pankkien rooli, jotka tukevat kasvua ja varautta on olennainen, mutta siis, että puhuttaisiin sitä, että ratkaistaan tämä nykyiset poliittiset haasteet EUn sisällä ja ulkopuolella. Meidän pitäisi siihen puhua siitä, että ratkaistaisiin sosiaaliset haasteet sitten, kun puhutaan EIPn lainaamisesta keskipitkällä aikavälillä, niin asiakirjan pitäisi ottaa mukaan viittaus toimintaohjelmasta ensi vu- tälle vuodelle, ensi vuodelle ja sitten seuraavalle vuodelle, joka on tammikuussa. Siihen kuuluvat, sinne siinä tiivistetään nämä ryhmän prioriteetit tulevalle kolmelle vuodelle. Tällä hetkellä pankki valmistelee seuraavaa toimintaohjelmaa, joka kattaa aikavälin 18-20. Muut erotukset, niin tässä mainitaan, no, ottaminen, jos me mainita sen, että EIP on hyväksynyt tällaisen tilapäisen lähestymistavan, mikä tulee näihin yhteistyö haluttomiin oikeudenkäyttöalueisiin muun muassa, sekä myös se, että tässä halutaan tarkistaa tuo pankkipolitiikka. Tuo lähestymistapa hyväksyttiin kesäkuussa 2017 mitä tulee vastuullisuuteen, no pitäisi korostaa sitä, että EIP on ala, aloittanut jo väärinkäyttöisten paljastajien politiikkaa. ja vertailullisen myötä voitaisiin saada helpommat säännöt ja sidosryhmä saisivat asiakirjat paremmin käsiinsä muun muassa. Tämä tulee EIP-ryhmän rahoitustoimintaan, siis sitä vahvistetaan se raportointia komissiolle. Meidän pitäisi olla siitä, että tämä voisi olla relevanttia vain rahoitusvälineiden osalta, jotka ei on pannut täytäntöön EUn puolesta. Näin ollen vältetään se, että sekoitetaan tämä toisten toimijoiden mandaatteihin. Kiitos. Monsieur Ali, la parole est maintenant. Kiitoksia. Sitten Jose Manuel Fernandez. Merci, monsieur le président. Je parle... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt äh, Sigfrid Murasanin nimissä joka ei pääse tähän kokoukseen juuri nyt, koska hänellä on muita sitoumuksia. Puhun nyt siis hänen nimissään. Ensinnäkin kiitän tästä eri, mietinnöstä erittäin hyvästä työstä. No huippuosaaminen, sehän tietenkin riippuu myös riman korkeudesta ja tässä puhun Tomalle. Eli toki oikein hieno mietintö, mutta voitaisiin sanoa, no mutta jätetään tämä nyt tähän ja jatkan edelleen Muresanin nimissä. Niin, hän on siis yhtä mieltä suuremmasta osasta kohdista tässä mietinnössä. Täällä on aiheita, jotka, joita hän haluaisi vielä painottaa. Siksi hän on tehnyt esi- tarkistuksia. Tarkistus 52 koskee sitä, että halutaan, että komissio edelleen tekisi työtä sen eteen, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi riittävää asiantuntijuutta, että voitaisiin hyödyntää näitä EIPn välineitä. EIPn on vahvistettava rooliaan ja annettava teknistä tukea ja neuvoja, jotta voitaisiin vähentää maantieteellistä eriarvoisuutta, epätasapainoa. Tästä on noin tarkistus 14. Sitten tarkistus 121. Siinä tuodaan esille yhteistyö kansallisten kehityspankkien kanssa. Tätä yhteistyötä olisi vahvistettava, että saataisiin aikaan synergiaa rakennerahastojen ja rahoitusvälineiden välillä. Sitten tarkistus 27. Johdonmukaisuutta tarvittaisiin EIPn välineiden välillä niin, että voitaisiin saavuttaa tavoitteet. Edelleen tätä kolman aan luottoluokitusta tuo, tuetaan tietenkin EIPn on edelleen rahoitettava myös hankkeita, joihin liittyy riskejä. Sehän on tietenkin tavoitteena. Sitten olisi tarpeen korottaa elämän enimmäismääriä ja myöntää näitä myös naapurimaille, joissa on suurimpia demokraattisia ongelmia, uudistustarpeita ja muita tarpeita. Ei pidä myöskään unohtaa pekoyrityksiä. Ne ovat äärettömän tärkeitä taloudessamme. Kiitoksia. Merci, Monsieur Fernandez. Monsieur Sanni. Kiitos, edustaja Sanni. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Niin, kompromisseja tarvitaan aika vähän, koska tarkistukset ovat varsin yksimielisiä. Kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Ensinnäkin, ja tästähän on keskusteltu myös ensi vuoden talousarvion osalta, se koskee Turkkia. Turkki saa liittymistä edeltävää vara, varoja, mutta se on myös maa, joka saa eniten varoja EIPltä. Tämän Euroopan unionin ulkopuolinen maa, joka saa eniten EIPn luottoja. Luulenpa, että se on kaikista maista 7-8 sijalla, eli edellä monia Euroopan maita. Tuo päätös, joka tehtiin budjetin osalta, koski sitä, että jos on jotakin teknisiä ongelmia sääntelyssä eh, ei haittaa, koska jos poliittista tahtoa löytyy, niin voidaan silti toimia. Uskon, että meidän olisi syytä painostaa EIPtä ja otettava tukea siitä, mitä yleisessä talousarviossa on tehty ja on tarkasteltava uudelleen määrärahoja, joita myönnetään Turkille, jotta kriteerit eivät olisi ainoastaan taloudellisia, vaan niin otettaisiin mukaan myös demokratia- ja ihmisoikeuskysymykset, kun varoja myönnetään. Voitaisiin pyytää, että, että näiden määrärahojen osalta tilannetta harkittaisiin uudelleen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Sitten tietojen käyttö ei EPllä on kaikkein voimakkain taloudellinen väline käsissään. Euroopan unionissa se on merkittävin luottotuslaitos julkisella sektorilla maailmassa ja sen, sen toiminta voi merkittävällä tavalla vaikuttaa joidenkin maiden talouskasvuun. Tästä syystä olisi tärkeää, että lainsäätäjät, me, komissio, niin tilintarkastustuomioistuin, että meillä kaikilla olisi pääsy mahdollisimman yksityiskohtaisiin tietoihin koskien näitä hankkeita, joita ei perahoittaa. Näin ei ole aina menneisyydessä ollut. Viimeisimmässä esiriä koskevassa tilintarkastustoimijan kertomuksessa pahoitellaan sitä, kuinka vähän tietoja Eipelle, Eipeltä on annettu nyt kun otetaan huomioon EIP merkittävä rooli, olisi aika pyytää EIP lisäämään sen äh, tietojen saantia koskien tiettyjä hankkeita varsinkin, niin että muut eu toimielimet saisivat näitä tietoja ja, ja meidänkin äh, mietinnössä me voitaisiin paremmin arvioida tätä toimintaa ja voitaisiin myös toimia niin, että nämä tavoitteet saavutettaisiin niin kuin on suunniteltu ja niitä voitaisiin objektiivisella tavalla arvioida. Niin, että meillä olisi todella kaikki tiedot käytettävissä. Kiitoksia. Kiitos. Rova Maletic seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää loistavasta mietinnöstä ja myös varustelijoita panoksestaan. Olen regilausunnon valmistelija ja näin ollen haluaisin korostaa, että olemme hieman yllättyneitä, sillä emme pystyneet ja minä en pystynyt löytämään konkreettisia tietoja EIPn toiminnasta, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, vaikkakin, no jos katsotaan artikla 309, no sehän määritteli sen, että EIPn pitäisi tukea sisämarkkinoita, mutta myös sitä, että kehitetään näitä alueita, jotka ovat perässä ja myös yhteisessä asetuksessa ja koisopolitiikkaosuudessa korostetaan, että EIP pitäisi tukea sitä, että lasketaan tai vähennetään eroja alueiden välillä. Ja ei ole mitään erityislukua EIP-kertomuksessa, tämän tyyppistä toiminnoista ja siitä, miten ne tukevat erojen laskua tai kaventamista. Vaikka katson toimintoja, joita pitää suorittaa, on niin selvää, että niiden tulee valmistella hankkeita ja se valtiotasolla tai auttaa sen tukemisessa ja myös olla mukana kansainvälisessä yhteisrahoituksessa, joten pitäisi olla helppoa tällainen erityisluku lisätä, sillä me vetämme sen puolesta ja toivon, että voitte myös hyväksyä tämän lopulliseen mietintöön. Toinen asia, joka oli hieman yllättävää, on, että kun kävimme tarkkaan läpi sen, että no, mille maille, valtioille ne antavat rahoitustukea ja lainoja. Loppujen lopuksi huomattiin, että viidessä jäsenvaltiossa – sinne annetaan yli 50 prosenttia kaikista lainoista, joten kaikki menee viiteen suurimpaan jäsenvaltioon, jotka ovat vauraimmat myös. Ja tämä ei ole perussopimuksen mukaista eikä myöskään yhteisiä säännöksiä koskevassa olevan tekstin mukaan. Jos katsotaan myös aihealue keskittymä teema keskittymään, no tässä on liikennekuljetus, energia, teollisuus ja jäteala, mikä on hyvä, että ne ovat voimakkaasti mukana ja yli puolet lainoista suunnataan näihin prioriteetteihin, mutta meistä pitäisi keskittyä innovointiin, kehitystyöhön, kiertotalouteen, näihin asioihin, niin niitä pitäisi tukea, jotta ne tuovat lisää kasvua kaikkiin jäsenvaltioihin erityisesti mitä tulee tieteisiin ja yhteyksiin tieteen ja reaalitalouden välillä, jotta voidaan tukea niitä uusin ideoin. Halusin alleviivata tätä, jotta muistatte sen, että tarvitaan myös nämä osat mukaan mietintöön. Kiitos. Merci. Kiitos. No niin. Ne, te, jotka haluatte vielä käyttää puheenvuoron, esittelijän jälkeen ovat voineet käyttää puheenvuoron ja nyt EIP käyttää puheenvuoron oman apulaispääsihteerinsä nimissä. Rova Antoni, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan osallistua vuoropuheluun EIPn vuosikertomusta vuodelle 2016. On hienoa kuulla, nämä kehut, jotka EIP saa, jos ajatellaan sen toimintoja, mutta haluaisin korostaa yhtä asiaa. Tässä puhutaan EUn rahoittavasta. Puolestaan korostaa, että tämä itse investointi osio, sillä me tuemme investointeja sen myötä, kun rahoitamme toimintoja ja investointien volyymi, jota EIP voi tukea. No, olemme analysoineet sen makrotaloudellisen mallin myötä, jonka Euroopan komissio on itse asiassa tarjonnut yhteen tutkimuskeskus sieltä, ja nämä loistavat tulokset esitellään myös teille ensi viikolla. Tämä on osa toimintaa, joka on niin tärkeä EIPssä, perustuen näihin tietoihin, jotka meillä on, ja perustuen taloustutkimuksiin, jotka meillä on. Tämä on se investointiosio EUta, joka panee täytäntöön EU-politiikkoja ja rahoitusvälineitä. Jos saan vielä jatkaa avoimuuskysymyksistä, EIP on vahvistanut ponnistelujaan lisätä avoimuuttaan, lisätä tietojen määrää, jos tarjoaa hankkeista. Täällä tullaan jatkamaan ei vain ESIR-hankkeissa, vaan myös muissa hankkeissa, kuten tiedätte jo nyt, ennen kuin hanke hyväksytään. Tiedot hankkeesta ovat saatavilla verkkosivuillamme ja lisäksi julkaisemme johtokunnan pöytäkirjat ja kertomukset. Ja kuten tiedätte, avoimuuspolitiikkamme on laadille, että voimme nämä kaikki asiakirjat äh, sidosryhmille kyllä antaa, jotka pyydetään, ja ymmärrämme, että tietoja ei välttämättä aina ole saatavilla, esimerkiksi kun meillä on kohesion ja kohesio 25 prosenttia koko lainoituksesta, kuten tiedätte, että meillä on eri tavoitteita. Yksi on innovaatio, ympäristö, infrastruktuuri ja pk-yritykset. Sitten on horisontaaliset tavoitteet, ilmastotoimet ja kohesio, ja pitää löytää oikeat tasapaino noiden politiikkatavoitteen kanssa, jotka on asetettu hallintoelinten toimesta. Sitten palaisin väärinkäytösten paljastajia koskevan politiikkaan. No, sitä ollaan valmistelemassa. Sitä pitäisi tarkistaa piakkoin sitten yhteistyö kansallisten kehityspankkien ja toimijoiden kanssa tämä on hyvin tärkeää meille. Ja olemme lisänneet yhteistyötämme ja sen malleja ja tietysti sen asioista olemme saaneet tukea ja kuiden myötä. Meillä on paljon enemmän yhteistyömalleja. Ja juurikin eilen meillä oli konferenssissa komission kanssa, jossa tutkittiin No käytiin vuoropuhelua kaikkien kansallisten kehityspankkien ja toimijoiden kanssa tarkasti, mitä olet tähän asti ja mitä voidaan oppia jatkon osalta. Tämä työ jatkuu, se on hyvin tärkeää, mutta on hyvin tärkeää myös, että sääntelykehys sallii ja mahdollistaa sen. Sen vuoksi yhdistelmä esiriä ja eri rahastoja esimerkiksi, no tämä on tärkeä aspekti, jotta voidaan sallia parempi ja johdonmukaisempi yhteistyö eri toimielinten välillä. Seuraavaksi puhuisin näistä korvauksista, jotka on tämmöiseen. No, EIP on pankki ja meillä on markkinapohjaisia tuotteita, ja me, ja ne on hinnoiteltu riskiperustaisesti markkinoilla, joten tämä on jotakuinkin hankalaa. Mä en nyt voi sanoa hankalaa, mutta meidän pitää löytää tapaa jossa ei nyt välttämättä tuo hinnoittelu ole se kannustatekijä. On muitakin tekijöitä, jotka tekevät tuotteesta erinomaisen yksi tekninen apu, jota tarjotaan valmiuksen kehittäminen, jota tarjotaan yhtiöille tai rahoituksen välittäjille, joten on muitakin aspekteja, jotka tekevät tuotteesta erinomaisen, eikä välttämättä liity hinnoitteluun, joka voi johtaa markkinavääristymään, mikä haluttaisiin tietysti välttää. luulenpa, niin NCJ-politiikka ja verotus. No, tietenkin noudatamme EUn lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja odottelemme arvioinnin tuloksia. Ne pitäisi julkaista nyt joulukuussa ja sitten me tulee NCJ-politiikkamme sopeuttaa riippuen siitä, mikä tämän. Nämä tulokset ovat joulukuussa. Kiitos. Siinä me toistaiseksi kaikki luulen. Vielä kerran puheenjohtaja on kiitollinen ja iloinen siitä, että vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa on hyvin tärkeää meille. Kiitos siis tilaisuudesta keskusta kanssa. Opimme tästä paljon ja olemme myös tyytyväisiä siitä, että voimme lähettää teille seurantaraportin niin kuten viime vuonna. Tehdään nyt taas tänä vuonna sillä, mistä tämä vuoropuhelu on tärkeä ja haluamme jatkaa sitä. Kiitos. Merci, madame. Kiitos, Rovan Toni. Kiitos teidän läsnäolostanne ja teidän tiedotteestanne. En yhtään epäile sitä, etteikö tämän aamuiset kuullut kollegoiden toiveet tulisi kuuluiksi EIPssä. Kiitos, Rovan Toni. Eider, haluatko sinä nyt tehdä jonkunlaisen lyhyen yhteenvedon tästä kuulusta keskustelusta? Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Suurin osa kommenteista tässä tulikin, sanoin ne jo alussa, ja monet näistä tarkistuksista, joista sekä liberaalit että kansanpuolueelaiset eh, kertoivat, ne otetaan kyllä huomioon, koska ne ovat eh, varsin pitkälti samalla linjoilla kuin tämä oma työni. On harmi, että edustaja Zannie lähti, koska hän täällä puhui Turkista ja olisikin tärkeää mielestäni puhua tästä Turkista. Ahaa, siellähän olettekin vielä. Hienoa. Turkista siis. Tämähän liittyy näihin keskusteluihin koskien EIPn ulkoista mandaatteja. Komissio, EIP ja neuvosto yhdessä ovat yhtä mieltä siitä, että pitäisi vähentää EIPn toimintaa Turkissa ja hyödyntää näitä vapautuvia varoja niin, että ne jaettaisiin muille alueille, joita Euroopan parlamentti on pitänyt prioriteetteina, mutta emme ole vielä pystyneet vielä virallisesti neuvottelemaan neuvoston kanssa, mutta tähän suuntaan ollaan menossa, eli että vähennetään Euroopan unionin hankkeita EIPen kautta Turkissa. Tämä vain sitten Regin ja Ekonin lausunnosta en nyt ole voinut näitä kommentoida, koska ne juuri vasta hyväksyttiin ne eilen Ekonissa muistaakseni, joten en ole todellakaan ehtinyt lukemaan niin perehtymään näihin vielä, niin että voisin esittää mitään kommentteja siitä, mitä siellä hyväksyttiin, mutta panen merkille nämä kommentit, jotka liittyvät aluepolitiikkaan. Ja osittain on aivan totta, että ei P näihin vastasi, mutta minusta on aika tärkeää jättää paperille myös ne pelot ja tarpeet, jotka tänne parlamenttiin päin näyttäytyvät. Minä kannatan avointa politiikkaa ja tiedonsaantia. Tietenkään, kuten alussa sanoin, halusin todeta, että EIP todella ponnistelee vahvasti tällä alueella, mutta kyllä meidän on jatkettava ja vaadittava edelleen, että samaan suuntaan jatkettaisiin. Usein Euroopan parlamentissa on aika vaikea saada tietyn tyyppisiä tietoja käyttöömme ja kun otamme yhteyttä pankkiin suoraan, saamme tämän tiedon, mutta usein puhutaan siitä, että tietoa pitäisi, tai sanotaan, että tieto, tiedot ovat kyllä internetissä, mutta siellä on niin paljon tietoa, että usein on vaikea löytää yhtään mitään. Joten kyllä tässä pitää vielä pysyä valppaana. Sitten vielä tästä hin- hinnoittelukysymyksestä, pricing-asiasta. Ymmärrän, että kyseessä on pankki, EIP on pankki, ja se tekee markkinapohjaisesti töitä, mutta emme voi unohtaa, että se ei ole mikään no, normaali pankki, koska se myöskin osa operaatiosta ovat sellaisia, jotka taataan julkisesta budjetista. Ja näin ollen voidaan vähän vaatia enemmän EIPltä kuin muilta, muilta pankeilta. Hinta on tärkeä, mutta pelkkä hinta ei riitä houkuttelemaan näitä hankkeita. Uskon, että tekninen apu ja tuki on aivan keskeinen asia ja se on yksi merkittävimmistä EIPn lisistä. Ei tietenkään voi vääristää markkinoita eikä vaarantaa sitä, mutta kun ehdot täytetään, niin uskomme, että myös hinta on sellainen tekijä, joka voi toimia houkuttelevana tekijänä tiettyjen hankkeiden kohdalla jos hintaa ei muuteta, niin sitten ei ehkä saada, saada näitä hankkeita. On toki tärkeää, että varotaan markkinoiden vääristämistä ja, ja tuetaan hankkeita paitsi hinnoittelun kautta myös muun tyyppisen lisäarvon kautta. Tässäpä kaikki. Kiitoksia. Kiitos. Me budjettivaliokunnassa äänestämme maanantaina 4. joulukuuta täällä Brysselissä. Nyt voimme ryhtyä käsittelemään trilogia. Euh, Kun puhumme simplification, j'espère que ce n'est pas... asetuksen yksinkertaistamisesta. Richard. Richard Ashford on me esittelijämme tästä. Miten te olette lähteneet työstämään tätä asiaa? Um, thank you, Chairman. I'm... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä taitaa olla optimistinen lause, niin alan uskoa. Nyt on ollut kymmenet kolmikantaneuvottelut. Hyvä uutinen on, että 20 sivua enää, että saadaan toisen käsittely läpi Asukkaan käsittelyssä, joten, käsittelyssä, joten loppu hämöttää, mikä on hyvä uutinen, koska kaikki osapuolet ovat päättäväisiä sen suhteen, että saatetaan työpäätöksen ennen Viron puheenjohtajakauden loppua joulukuussa. Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että olisi käytännössä katsoa mahdotonta. Tässä purkarjan kaudella jatkettaisiin kaikkea tätä työtä, joka on ollut tähän asti meneillään. Se olisi ihan kohtuuton vaatimus toiseksi, siksi että pitää huomata, että Agri- ja Regi-valiokunnat ovat nyt saattaneet päätöksentyönsä omnibuspaketeistaan itse asiassa. Äänestimme maatalouspaketista valiokunnassa läpi tänä aamuna ja nyt on kirjassa nuo asetukset paikalleen tammi, tai siis voimaan tammikuun ensimmäinen lähtien. Kuitenkin paljon työtä on vielä edessä 70 artiklaa on tottu Syyrian, niin kolme toimijat ovat sopineet siitä, että ne, niihin palataan, niitä neuvotellaan jatkossa. Ja näin ollen on, meillä on aikataulu viidelle kuudelle kolmelta neuvottelulle vielä. Kolmikantaneuvotteluissa No, viimeksi raportoimme, että valikunnallisen jälkeen on keskusteltu ja katsottu, me tarkistetaan vastuvapausmenettelyjä ja on niitä, miten mitä tulee raportointiastuksiin erityisesti no, puheenjohtaja mainitsi juuri sen, että parlamentti haluaa ensinnäkin yksinkertaistaa menettelyjä, toiseksi nopeuttaa menettelyjä. Haluamme varmistaa tiukemman vastuuvapauskalenterin ja haluamme varmistaa sen, että tuo päätös tänään plus yksi, sanon mukaan viimeistään tähän asti, siitä ei ole sopua. Lisäksi olemme kattaneet tuosta kysymystä liittyvät auditointiprosessin esimerkiksi eri menettelyt. Tässä ei ole päästy eteenpäin ja lopuksi puheenjohtaja. Vaalikokouksen tietysti seuraava kokous on maanantai-iltana. On tärkeää, että ihmiset osallistuvat. Sillä on tärkeää, että meillä on noita keskusteluja ennen kuin mennään kolmikantaneuvotteluun sen että niitä käytäisiin trilogian aikana. Eli siis maanantai-iltana. Kiitos. Merci. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Kunnioitan suuresti sitoumustanne. Tämä on todella järkälemäinen työ, lukuisia kokouksia. Se on aika intohimoja synnyttävää työtä, mutta se vaatii paljon. Jos me ajattelemme seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, niin on välttämätöntä meidän nyt laittaa ihan nollatilanteeseen tämä paranhoitoasetus. Ainakin mitä nyt joka päivä saan tästä palautetta, niin tästä tilanne on täysin kestämätön. Meillä pitää olla hyvää budjettihallinnointia, mutta ei jossakin kohtaa enää pyydetä EUn apua, koska se on niin monimutkaista valvonnat, tilintarkastukset ja niin jälkeen kaikki näin. Tämä on luu, totaalisen epäluottamuksen ilmapiiri, joka on nyt syntynyt ja tästä pitää päästä pois. Eli tämä ei voi jatkua, koska se ei anna oikeut, oikeata kuvaa Euroopasta eurooppalaisille. Ja nyt varjoesittelijöiden vuoro. Vladimir Manka on aina ollut hyvin vahvasti läsnä trilogissa ja niin myös tälläkin kertaa. Ďakujem, pán predseda. Ja iba chcem zablahoželať spravodajcu. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti haluaisin onnitella esittelijä. Osallistuin vain yksin kolmikantaneuvotteluihin. Jos nyt kahdessa kuukaudessa on kymmenet trilogit ja niin pitää osallistua, niin no, se on hankala tehtävä. Joka tapauksessa täytyy valmistautua hyvin, jotta neuvottelumme menevät sujuvasti eteenpäin, jotta asiat saadaan päätöksen tämän vuoden puolella, jotta ensi vuonna voidaan sitten jatkaa tarvittaessa takia. Halusin kiittää kaikkia ja toivon, että me saamme tämän vetyä läpi loppuun kunnialla, jotta maksujen vastaanottajat, no he odottavat tätä meiltä. Kiitos. Merci. Kiitos. Rova Gresle pyytää anteeksi, ettei ole läsnä täällä tänä aamuna. Hän, hänen piti mennä antamaan asiantuntijuuttaan muualle. Ja me voimme vain ihailla sitä. Minä kuitenkin luotan häneen jatkossa täysin, että hän lähtee tekemään tätä yksinkertaistamista, mutta tähän mennessä se ei ole mahdollista. Ei voi lähteä yksinkertaistamaan varanhoitoasetusta kesken monivuotisen rahoituskehyksen kauden komissio on sanonut, että kun lähdemme luomaan uutta kehystä, kun meillä on nyt tämä näin muutettu asetus edessämme, niin ei sitä voi muuttaa. Eli on siis kiireellistä, että me lähdemme laatimaan uutta rahoituskehitystä todellisen yksinkertaistamisen kerralla. Eli siitä tulisi yksinkertaistaminen ja silloin myös luottamus vallitsisi eikä epäluottamus. Tätä logiikkaa haluamme toteuttaa Ehkä nyt Richard voisi tehdä tästä lyhyen yhteenvedon, kun hän kuuli kollega Mankaa. Kukaan muu ei halunnut käyttää puheenvuoroa. Ei kai, onko mitään ihmeellistä lisättävää. Eli siis toivomme, että saamme työn päätöksiä vuoden loppuun mennessä. Sora että pour être soumis en séance. Agrivaliokunnan onnibus myös tulisi päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Oli, oli myös ehkä tiettyä epäilystä siitä, että me saisi tätä loppuun tätä varhoitoasetuskysymystä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta tämä, tähän vaikuttaa myös siihen, että Agri-valiokunnan omnibus astuisi voimaan tammikuun alusta. No niin, tämä kun on käsitelty, niin voimme ryhtyä keskustelemaan varsin tärkeästä aiheesta, nimenomaan eri toimintojen rahoittamisesta Afrikassa, joita Eurooppa, EU haluaa tukea. Haluan tässä vastaan ottaa vastaan vermat edustajat Kondos ja herra Ridolfi DEFCO-pääosastolta. Herra Vaterap, joka on EUn Afrikka-kauppakamarin johtaja. Me olemme kuunneet häntä jo aikaisemmin AFET- ja DEVE-valiokunnan kokouksissa viime maaliskuussa. Te varmasti muistatte tämän. Tämä liittyy kaikki täällä, tällä hetkellä parlamentilla mennessä meneillään olevan Afrikan viikkoon Tämä on viides kerta, kun järjestämme tämän tyyppisen huippukokouksen EUn ja Afrikan kanssa. Mutta siis tämän, anteeksi, tämä viides huippukokous pidetään Abidjanissa 29.30. seuraavina päivänä Puhemies Tajani käyttää asiasta puheenvuoron tänä iltapäivänä. AFET ja deve valiokunnan jäsenet on kutsuttu tähän keskusteluun myös. Ja minä haluaisin aivan erityisesti tervehtiä herra Makavania täällä. Onko hän tullut jo joukkoomme? Hänet oli kuitenkin ilmoitettu tulevaksi tänne. Tämä keskustelu tullaan siis järjestämään kahdessa osassa. Ensiksi jännestämme puheenvuoron herra Donsille, jotta hän voi kertoa meille, mitkä ovat EUn rahoitusvälineet ja mitä on lähdetty käyttämään ja toteuttamaan Afrikassa. Sen jälkeen herra Didolfi kertoo meille siitä, kuinka Euroopan kestävän kehityksen rahaston varat tulevat täyttämään ja toimimaan yhdessä muiden välineiden kanssa. Eh, herra Vatara täydentää tätä. Hän puhuu enemmän afrikkalaisista taloudellisista toimijoista. Ja jos teille sopii, niin aloitamme herra Kondonsilta, joka on EUn ja Afrikan välisen yhteistyön johtaja DEFCON, DEFCO-pääosastolta. Pyytäisin teitä pysyttelemään noin 12 minuutissa, kun kerrotte EUn rahoitusvälineistä ja miten niitä käytetään Afrikassa. Je vous promets, je vais être bref. Um, First of all, I, I would like... Lupaan, että puhun lyhyesti. Um, the parliament for organizing this discussion. Um, Haluaisin kiittää parlamenttia tämän keskustelun järjestämisestä. Timely one. Uh, next Friday. Tämä on oikein hyvin ajoitettu. Ensi perjantaina kokoonnumme Abidjanissa. Siellä valmistellaan seuraava Euroopan ja Afrikan unionin huippukokousta. Se on oikein tärkeä huippukokous koska näemme keskusteluista, että nyt on uutta lisääntyvää ymmärrystä Euroopassa siitä, kuinka tärkeä Afrikka on ja olemme ryhtyneet kehittelemään uusia tapoja katsoa Afrikkaa. Jollakin tavalla maahanmuuttokriisi on varmasti auttanut siinä, että on enemmän ymmärretty, mitä Afrikassa tapahtuu, ja se, mitä Afrikassa tapahtuu, ei jää Afrikan sisälle, ja että positiivinen ja, tai negatiivinen kehitys Afrikassa vaikuttaa suoraan Euroopan unioniin. Kun lähdetään tästä maahanmuutto näkökulmasta, niin olemme nyt nähneet, että meillä on laaja maanosa tässä ja paljon ongelmia väestön rakenteisiinkin liittyviä. Sitten tähän liittyy myös valtavia mahdollisuuksia – ajatellen väestön rakennetta, talouskehitystä monilla aloilla, kuten maataloudessa. Valtavasti potentiaalia löytyy myös tuotantoon puolelta kuin tuossa uudistuvien energialähteiden puolella. Ja onkin tärkeää löytää kumppaneita niin, että potentiaali saadaan käyttöön. Tämä on asia, joka tulee olemaan huippukokouksen ytimessä. Todella on muistettava, että kyseessä on nuori osa, jonka väestön määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä ja siitä tulee maailman nuorin, ja, nuorin osa siihen mennessä. Euroopan unionin prioriteetit heijastelevat muuttuvia prioriteetteja maailmanlaajuisessa kehitysagendassa. 2015 asti oli tämä vuosituhannen tavoitteet ja nyt meillä on kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja tämä myös näkyy afrikkalaisessa agendassamme. Nyt voisin keskittyä tärkeimpiin asioihin tässä kokouksessa, eli rahoitussitoumukset, joita meidän Afrikan kanssa. Voisin aloittaa siitä, että sidomme Afrikan monilla välineillä. Meillä on kolme maantieteellistä välinettä Afrikassa. 11 Euroopan kehitysrahasto ensinnäkin. Sitten meillä on tämä DCA, joka erityisesti Etelä-Afrikan budjetin kautta on geo- maantieteellisesti aktiivinen. Sitten meillä on vielä naapuruusväline. Tämän lisäksi meillä on äh, temaattiset ohjelmat ja, ja koko Afrikan kauttavat ohjelmat, Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusväline. Meillä on edelleen äh, vakaus- ja rauha, rauhaväline ja sitten AKT sisäiset ongelmat, jotka myös ovat maantieteellisen rajoitteen rajoittuneita. Ja ne toimivat Afrikan erikoismekanismin kautta, jonka kautta voidaan antaa rahoitusta ja toimia sellaisilla alueilla, joissa emme voisi toimia EUn budjetin katon alla. Kaikki tämä johtaa kaiken kaikkiaan aikamoiseen summaan. 2014-2020 välillä sidotaan 31 miljardia euroa Eurooppaan. Tätä odotamme, jos niin tämä on siis Euroopan hallinnoimia varoja. Jos tähän lisätään niin myös jäsenvaltioiden maksuosuudet, niin sitten tietenkin luku on paljon suurempi. Vuonna 2015 EU plus jäsenvaltiot yhteensä ähm, sitoutuivat 21,4 äh, miljardiin äh, virallista kehitysapua Afrikassa. Meillä on nyt siis kyseessä hyvin merkittävät rahoitukselliset sitoumukset ja näin ollen ähm, Afrikka on todella merkittävä kehitysyhteistyökumppani. Tämä on nähtävä kontekstissa, jossa poliittisesti olemme tärkein kumppani, vaikka erityisesti kiinalaiset ovat myös asettumassa Afrikkaan, mutta olemme myös tärkein kauppakumppani. 33 prosenttia Afrikan tuonnista tulee Euroopasta ja 40 prosenttia viennistä menee Eurooppaan. Olemme myös tärkein suorien ulkomaalaisten investointien tuo ja kolmas osa näistä tulee Euroopasta, Afrikan ja ja myös meiltä tulee eniten näitä rahalähetyksiä. Vuonna 2015 kollektiivisesti 21,4 miljardia virallista kehitysapua. Aivan sama määrä muuten lähti sitten rahalähetyksenä Afrikka, afrikkalaisilta itseltään tätä Euroopasta kotimaihinsa vuonna 2015. Vielä kaksi kommenttia lopuksi. Kuten olette nähneet Afrikassa. Meillä on todella paljon välineitä käytettävissä komission jäsen Mimitsenkin kanssa olemme tästä keskustelleet ja tulevaisuudessa olisi varmaankin hyvä tarkastella uudelleen tätä monitahoista lainsäädännöstä ympäristöä, jossa meillä on useita välineitä olisi pohdittava, eikö pitäisi todella tehdä tuollaisia ponnisteluja, jotta voitaisiin virtaviivaistaa näitä välineitä ja näin lisätä joustavuutta ja yksinkertaisuutta. Ja voitaisiin myös poistaa keinotekoiset rajat eri välineiden välillä ja antaa johdonmukaisia vastauksia afrikkalaiselle. Se on selkeästi yhä suurempi prioriteetti Euroopan ulkoista toimintaa ajatellen. Sitten vielä toinen kommentti, se koskee sitä, millä tavalla toimimme Afrikassa on selkeästi näkyy muutos perinteisistä työtavoista hankerahoitukseen ja uusiin, vaikka eivät nyt enää niin kovin uusia ole, mutta, mutta tällaisia niin budjettitukki on malli, jota käytetään sillä, sillä halutaan poliittista voittoa investoille ja po- poliittista vuoropuhelua. Ja tämä johtaa paljon parempiin tuloksiin. Ja sitten vielä toinen asia, josta Roberto kohta puhuu, koskee tätä blendausta. Ja uuden EIP-välinen e, e kautta toiminta. Kyseessä ei ole ainoastaan virallinen kehitysapu, joka tuottaa tuloksia kentällä, vaan se, että käytetään tätä kehitysapuolelle ja ODAta yhdessä tuoreiden uusien varojen kanssa muista lähteistä. E, ottaen huomioon mittakaavan, niin uskomme, että kun käytetään tällaisia toimintatapoja, niin voidaan päästä eteenpäin. Käytetään siis kehitysapua sillä tavalla, että voidaan vapauttaa myös merkittäviä mm, rahoituslähteitä mm, julkisen tai yksityisen sektorin puolelta. Jos sopii, niin päättäisin tähän oman osuuteni keskustelusta. Merci, monsieur. Kiitos teille, arvoisa johtaja. Käytitte Kahdeksan minuuttia ja 34 sekuntia 12 minuutista ja kerroitte kuitenkin kaiken oleellisen. Teidän pitää lähteä kello 11.45, eli ennen kuin annan puheenvuoron Ridolfille, olisi ehkä hyvä, että jos jotkut kollegat haluavat tässä ja nyt heti reagoida teidän sanomaan, niin voisivat nyt käyttää puheenvuoron. Edustaja Depre. Depre ja sitten kolme. Kiitos puheenjohtaja en ole mitenkään alan asiantuntija asiasta, josta puhuitte, mutta kaksi lukua ainakin minua vähän nyt kummastuttavat. Ja summat ovat aika lailla vertailtavissa. Sanoitte jollekin ajanjaksolle EUn rahojen käyttö tarkoittaisi noin 21 miljardia 21 miljardia biisi, jos oikein ymmärsin vastaa sitä, että afrikkalaiset, jotka ovat lähteneet mantereelta, mutta näkevät rahaa siellä. Nä- siis se tulee sille samalle ajanjaksolle. Rahalähetykset tulevat tälle samalle periodille. Jos me nyt kaksinkertaistamme meille tulevien afrikkalaisten määrän ilman tätä kaikkea byrokratiaa, niin mitä se sitten muuttaisi? Voilà, c'est la première question. No niin, tämä oli ensimmäinen kysymys. Edustaja Kolmelsi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke Ihnen ganz... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Se oli lyhyt, mutta paljon sisälsin oli kuitenkin. Haluaisin lyhyesti pohtia tätä. No, juuri äsken puhuimme, miten voitaisiin yksinkertaista toimintaa nyt äh, kuultiin sitä, miten monimutkaista myös tässä tai miten paljon eri näitä avustuksen muotoja niin jos ajatellaan Afrikkaa. No, tekin tämmöinen ilmaisitte, että tässä, no, tässä on toinen minulle tärkeä asia. No tietysti ihmisiä hädässä pitää auttaa kuitenkin. Täytyy tulla selville siitä, mitä halutaan tuolla avulla saavuttaa. Ja pitää olla myös legitiimiä, että nämä avustukset yhdistetään vaatimusten kanssa, eli että parannetaan tilannetta, erityisesti jos nyt juuri nähdään viimeisten vuosien aikana, että valtavasti, tai tämä suuri maahanmuuttokriisi, joka liittyy erityisesti Afrikkaan, ja minä en nyt ym- tätä kaikkea, että mihin nuo tavoitteet on kohdistettu ja miten niitä voidaan mitata. Kuka muu haluaa käyttää tässä kohtaa puheenvuoron? Jos teille sopii, niin minä haluaisin käyttää puheenvuoron, koska nyt Afrikan kanssa on kyse, Afrikasta on, Afrikassa on kyse suuren luokan asiasta. Väestötieteilijät sanovat, että afrikkalainen väestö voisi olla 800 miljoonaa, jopa ylikin. ehkäpä joka miljardin 30 vuoden kuluttua, jos mitään ei tehdä. Afrikan kehityksen takaamiseksi, niin nämä afrikkalaiset, minne he haluavat mennä, elleivät Eurooppaan. Tämä on ehkä yksi keskeisimmistä haasteista, joita EUn eteen on asetettu. Me teissä on, puhuitte lukuisista välineistä, mutta eikö niitä ole liikaa? Eikö nyt ole liikaa välineitä ja liian vähän määrärahoja jotta voisimme toteuttaa tehtävämme. Tässä on aivan keskeisen elintärkeän suuren luokan haaste. 21,5 tai 5 miljardia edustaja Debre sanoi, eli 0,15 prosenttia Euroopan BKTstä. Jos me ajattelemme Afrikan diasporaa, joka olisi ehkä vastaava luku, eli ehkä Sera mm, de preta siteraten se voisi olla seurausta työstä, mutta se voisi olla myös seurausta julkisesta tuesta ja avusta. Minä tulin Ranskasta. Aika iso julkinen, puhutaan julkista velasta ja siitä menee aika iso osa afrikkalaisille ja sitten se lähtee takaisin Afrikkaan. Eli meidän pitää kaikkien pohtia vähän sitä, mitä tehdään jäsenmaissa ja mitä tehdään EU-ssa. Eikö nyt ole, olisi aika, eh, herra johtaja, arvoisa johtaja, pyytää kansallisvaltiolta olla vähän enemmän yhteistyöhalukkaita ja toimia enemmän kollektiivisesti kuin pitää kiinni vanhoista perinteistä kahdenvälisistä suhteista entisiin alusmaihin olosuhteissa, jotka voivat olla joskus hankaliakin. Tässä minun kysymykseni teille, arvoisa johtaja. Mutta kyllä me kaikki varmasti olemme tietoisia siitä, että tässä on kyse elintärkeästä suuren luokan aiheesta, ja eikä sitä voi käsitellä ihan mitenkään muulla tavalla kuin, että on kyse naapurussuhteista. Jos me haluamme hoitaa tämän muuttoliikkeen ongelmat, meidän pitää poistaa se juurineen, tietää mitkä ovat siellä lähtöpist- lähtösyyt, jotta me voisimme saada hyvää kumppanuutta afrikkalaisten viranomaisten kanssa. Tämä, tämä täytyy tajuta. Meidän pitää saada afrikkalaiset viranomaiset tajuamaan vastuunsa, että he myös rajaisivat näiden muuttovirtojen lähtöä. Mutta kun on kyse taloudellisista maahanmuuttajista, niin ei silloin ole mitenkään epätavallista, että jotkut afrikkalaiset valtiot vastustavat näiden talousmaahanmuuttajien paluuta omiin kotimaihinsa. Eli jokainen afrikkalainen valtio saisi kantaa vastuunsa. Edustaja Manka haluaa käyttää puheenvuoron. Anuksen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esityksestä myös. Niin se, mitä te sanoitte UN, UNON, YKon mukaan vuosisan lopun mennessä Afrikan väestömäärät tulee kasvamaan lähes neljään miljardiin, mikä on valtava kasvua. Tätä ongelmaa pitää käsitellä, sillä jos on niin paljon ihmisiä, jotka ovat köyhyydessä, niin tulevaisuudessa tulee satoja miljoonia maahanmuuttajia sen takia. Meidän pitää toimia kahdellakin tapaa ensinnäkin koulu, auttaa tyttöjä ja poikia, jotta voidaan torjua köyhyyttä ja toiseksi toinen ala täytyy saada uusia työpaikkoja Afrikkaan nimittäin ja sitä varten tarvitaan analyysejä siitä, mitä tämä voisi maksaa. Sen takia meidän pitäisi myös toimia esimerkiksi USA kanssa yhteistyössä, jotta kävisimme vuoropuhelua. Se itse maksaa kehitys apuvaroja. No ei riittävästi kuitenkaan. Ei riitä, että vain tuetaan varusteluteollisuutta ja tois, varusteluteollisuutta toiseksi Afrikkaan päätyvät vaarat päätyvät usein veroparatiiseihin, mikä on ongelma, johon pitää käsitellä ja ratkaista. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos edustaja Manka. Arvoisa johtaja, jos te haluatte vastata, olkaa hyvä. Kiitos paljon teidän kysymyksistänne, jotka olivat erittäin osuvia. Ehkä minä en, en tiedä, pystynkö vastaamaan ihan oikeassa järjestyksessä, mutta koska täällä on aika paljon elementtejä, jotka liittyvät toisiinsa, minä aloitan siitä, mitä te itse sanoitte, hyvä puheenjohtaja. Totta, tässä on kyse väestöllisestä haasteesta, 1,2 miljardia. Ja vuonna 2050 Afrikka, jos ennusteet toteutuvat, niin kuin varmasti tulee käymään, 2,4 miljardia. Tämä tarkoittaa sitä, että paine on suuri. Näissä yhteiskunnissa niiden talouksiin kohdistuu suuri paine. Ja jos todella emme pysty käyttämään hyvää myönteistä dynamiikkaa Afrikan mantereella, niin aivan varmasti paine Eurooppaan, spillover Eurooppaan, tämä paine Eurooppaan kohtaa tulee olemaan suunnaton. Mitä, ja sehän on nyt jo nähty Välimeren alueella, kun puhumme investoinnista, mobilisaatiosta, tässä on kyse suuren luokan poliittisesta kysymyksestä. Meidän täytyy todella nyt lähteä liikkeelle. Se on välttämätöntä nyt ja tässä. Kuten te sanoitte, tämä edellyttää todellista poliittista kumppanuutta, joka äh, rikkoisi ehkä paljon rajummin ja enemmän ja perusteellisemmin sen asenteen, mikä on ollut tähän asti, että on rahan lahjoittaja vastaanottaja. Joo. Anteeksi hyvä johtaja, mutta ennusteiden mukaisesti äh, Afrikassa on 2,4 miljardia asukasta vuonna 2050. Kuinka paljon se tekee enemmän kuin nyt? Se tarkoittaa, tarkoittaa kaksi kertaa enemmän. 1,2 1,2 siirrytään 2,4, eli luku tuplaantuu. Eli vuonna 2050 Afrikan alue tulee olemaan maailman kaikin tiheimmin asutettu maa ja myös maailman nuorin maa väestöpoliittisesti. Kaikki muut mantereet, maanosat vanhenevat, Afrikka päinvastoin nuortuu. Tämä tarkoittaa tiukkaa poliittista sitoutumista ja meidän pitää paljon perusteellisemmin rikkoa se perinteinen asenne, joka meillä on ollut suhteissamme Afrikkaan, eli on lah, lahjoittaja ja, ja vastaanottaja. Minä liityn, olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne, mitä juuri sanoitte, kun me annamme nyt varoja, mutta niiden pitää kytkeytyä tiukasti poliittiseen agendaan. Ja Abidjanin tulevassa huippukokouksessa tullaan tämä kääntämään ihan kunnon realiteetiksi. Ja me haluamme toteuttaa sitä, mitä jäsenvaltiot meille toitottavat usein. Käytän usein tätä metaforaa, jotta voi kävellä. Meillä on kaksi jalkaa sitä varten. Eli meidän pitää nähdä vähän enemmän vaivaa, mutta on olemassa myös vertailtavissa oleva vaivan vaivannäkö, jota odotamme afrikkalaisilta kumppaneiltamme. Se, mitä Roberto tässä kehittelee, jos me puhumme talouden termein, jos Afrikka haluaa enemmän investoijia, niin silloin me voimme tehdä sen eteen jotakin. Käyttäemme tätä kehityspolitiikkaa, kehitysrahastoja, risking, mutta aivan yhtä lailla pitää meidän afrikkalaisten kumppaneidemme nähdä vaivaa, jotta voisivat parantaa investointi olosuhteita. Eli me emme voi kulkea ilman toista kumppania kumpikaan. Ja kun lähdetään määrittelemään tätä agendaa, niin kyllä tämä tullaan tekemään näin ja se tullaan hyväksymään Abidjanissa. Kun puhuin haasteista ja työllisyyden tarpeista, kun me ajattelemme väestökasvua Afrikassa, siellä pitäisi luoda 18 mm, miljoonaa työpaikkaa vuodessa. Se on suunnaton luku, se on aivan mieletön luku, eikä sitä pystytä toteuttamaan. Jotta voisimme lyödä, luoda lisää työpaikkoja, pitäisi kehittää investointitoimintaa, eli luoda lisäarvoamaa taloudellista toimintaa. Ja toisekseen meidän pitää, te olette ihan oikeassa siinä, täällä minun oikealla puolella ei ole kyse vain siitä, että luodaan työpaikkoja, vaan nuorten afrikkalaisten pitää voida ottaa vastaan nämä työpaikat, eli meidän pitää lähteä nyt liikkeelle voimakkaasti koulutuksessa, vocational training and ed- education, siis ammatillisessa teknillisessä koulutuksessa. Ja tätä me haluamme painottaa nimenomaan Abidjanin huippukokouksessa. Tämä äh, sitten vie meidät seuraavan arkaluontoisen kysymyksen äärelle. Perhesuunnittelu. Sexual reproduction health. Re- reproduction health. Äh, eli seksuaalisen lisääntymisterveyden oikeus. Tätä on käsitelty myös jäsenmaissa, mutta meidän pitäisi ehkä tässäkin nähdä enemmän vaivaa, jotta saisimme väestön kasvuluvut, hurjat luvut alenemaan. Ja tämä voisi toteutua nimenomaan naisten, tyttöjen valistamisella, kun me luomme työpaikkoja enemmän naisille ja meidän pitää enemmän panostaa perhesuunnitteluun, eli saada tämä äh, kasvava väestömäärä vähenemään, käyrää alaspäin. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne, hyvä puheenjohtaja. Me voimme lähteä kehittelemään äh, vahvempaa kollektiivista toimintaa EUn ja sen jäsenvaltioidensa kesken. Me tiedämme kaikki tämän toiminnan rajat, mutta toivottavasti keskustelu seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ei johda siihen, että me johtuisimme vähentämään paljon ulkosuhdetoiminnan budjettia, kun lähdetään budjetoimaan tätä kysymystä. Eli siis sehän kuuluu tähän, kun me puhumme kaikista mahdollisista eduista ja myös mahdollisista riskeistä. Mutta kun laitetaan hallinto yhteen pakettiin tai lähdemme toteuttamaan sitä yhdessä, niin kuin tehdään ulkosuhdehallinnossa, toinen tosi seikka täytyy pitää mielessä nimenomaan, että halutaan enemmän koordinaatiota ja synergiaa niissä keinoissa, joita hallinnoidaan yhteisesti EUn ja jäsenvaltioiden kesken. Se on yhteistä ohjelmointia, mutta useiden ohjelmien kohteethan ovat e- erilaisia, mutta me haluamme tässä päästä byrokraattisten esteiden yli, ja se on poliittinen haaste. Me pyrimme mahdollisuuksien mukaan keskustelemaan tästäkin Abidjanin huippukokouksessa, ja, ja koska meillä on yhteisiä sitoumuksia, kaikkiin jäsenvaltiot, lähes kaikki olevat edustettuina siellä ihan korkeita valtiopäämiesjohtoa myöten, kun me lähdemme sitoutumaan kahdenvälisiin, mm, kes, monenkeskisiin sitoumuksiin ja silloin me voimme varmasti nähdä jäsenvaltioidemme kesken sitä, miten me lähdemme toteuttamaan näitä sitoumuksia. me voi tehdä sitä vain sen mukaan, miten tätä hallinnoidaan ja johdetaan EU-sta, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myös budjetit, joita jäsenvaltioidet hoitavat bilateraalisesti. Ihan muutama sana vielä viimeisestä asiasta, jonka edustaja De Pre otti esille. Te, tehän tiedätte, se on hyvin poliittinen kysymys. Mit, eli mitä diaspora voi tuottaa todellisuudessa. Me olemme äh, sitoutuneet tähän sinne. Sen eteen jo tehty aika paljon, että voisimme vähentää kustannuksia ennen kuin lähetetään rahaa Euroopasta Afrikaan. Eli ennen lähetyskustannukset olivat suunnattomia, eli tässä olemme pystyneet jo pienentämään niitä. Mutta täytyy vielä tietää, miten, mitä tälle rahalle tapahtuu. Eikö voitaisi lähteä luomaan välineitä, jotka pystyvät nappaamaan tämän, ettei ole kyse vain siitä, että ne, jotka saavat tätä rahaa, he, he, se olisi pieni sympaattinen ele, jonka avulla tätä rahaa voidaan kuluttaa. Sen sijaan, että lähdettäisiin kanavoimaan tätä rahaisen käyttöä kannattavampiin, kestävämpiin tavoitteisiin investointien kannalta. Tämä on hyvin arkaluontoista, koska tässä on kyse yksityistä rahasta, joka tulee yksityisiltä henkilöiltä, yksityisiltä tahoilta, mutta kyllä tämän kanavointi on välttämätöntä. Niin kuin sanoin, tämä summa vuonna 2015 on vertailukelpoinen. Ja vuonna 2015 puhuttiin 21,5 miljardista ja 21,4 miljardia kehitykseen. Voitaisiinko ne korvata yksinkertaisesti vain noin? En usko, koska eh, Eurooppa voi hyväksyä – koska tässä on kyse hyvin rajallisista resursseista. Minä vastaan tässä edelliseen kysymykseen, mitä tälle, miten tätä rahaa käytetään. Ei se ole ihan, se ole laisinkaan sama. Eli kyllä kehitysyhteistyöllä on erittäin suuri etu, jos ajattelemme tätä 21,4 miljoonaa, jos ajattelemme, mikä vaikutus sillä on maaperällä kehitykseen, kestävässä kehityksessä, niin silloin jos ajattelemme 21 miljardia, niin kyllä sillä on paljon suurempi vaikutus ja kestävämpi vaikutus kuin oli, oli tässä 21 miljardia. Te vastasitte niin hyvin, että te olette jo synnyttäneet uusia kysymyksiä. Tässä hyvää vuorovaikutussuhdetta nyt todettavissa. No niin, hieman provosoivan tyyliin. Minun kysymykseni kuitenkin tarkoitti jotakin. Minusta ne on aivan turha haittelua kovitella ottaen huomioon nykyinen väestön kehitys. Uskon, että syntyvyystaso pikkuhiljaa kyllä tulee laskemaan, kun koulutustaso nousee ja talousnäkymät myöskin, mutta on turha kuvitella, että että maahanmuuttopaineet jotenkin saataisiin pysähtymään. Tämä voi olla järkytys joillekin. Minä en usko, että vaikka kuinka varoja laitetaan liikkeelle, voidaan pysäyttää maahanmuuttoliike varsinkin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. En usko tähän hiutuustakaan. Tähän on lisättävä vielä ilmastopaineetkin väestöpaineiden lisäksi. Se, mitä halusin tuoda tässä esillä, äh, koski kahta, osaa, kahta asiaa. Ensinnäkin, kun meillä on afrikkalaisia, jotka lähettävät rahaa, niin se äh, on yksityishenkilöiden asia. Tähän ei tarvita mitään byrokraattisia rakenteita, vaan ihmiset hoitavat itse oman asiansa ja näin tietyt perheet pääsevät sitten terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin näiden rahoitusten ansiosta, eikä sitä pidä mitenkään aliarvioida. Kysynkin, että voitaisiinko kehittää mekanismeja, joten, joiden avulla voitaisiin toimia myös vähän kollektiivisemmin, vaikuttaa kehitykseen laajemmin olen yhtä mieltä näistä muista puheenvuoroista. Täällä on todella paljon välineitä sekä jäsenvaltioissa että Euroopan talousarviossa, ovat, ovat ne sitten talousarvion sisällä tai sen ulkopuolella. Tämä merkitsee aivan sietämätöntä byrokratiaa. Kyllä tähän on aikamoinen kulttuurinen ja poliittinen muutos tarvitaan Euroopan unionissa ja meidän on yhdessä sen eteen tehtävä työtä. Tässä nyt vähän kyseenalaistetaan komission toimintakaaviota, arvoisa Depre, edustaja Depre. Ehkä tässä pitäisi tehdä parempaa tilintarkastustyötä komission toimintakaaviossa. Edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen ja tärkeä keskustelu. Niin Tämä koulutuksen tärkeys, sitä korostaisin. En tiedä, miten voidaan saada investointeja ilman niitä. Ja jolla tätä tehdään, niin tuota käymään päinvastoin. He tarvitsevat ihmisiä, jotka lähtevät EU-sta, jotta sitten menevät Afrikkaan, ja se voi tuoda jopa ongelmia. Kysymykseni kuuluu, että tämä on tämä eurooppalainen kestävän kehityksen rahasto on nyt jo valtioita, joita tämä kiinnostaa. Jos tällaisia maita on ja koska tämä toimii alustojen kanssa, niin uskotteko, että sitä aletaan käyttää milloin? Jos ajatellaan täytäntöpanoa, toimenpanoa. Vieläkö tämän MRK on aikana vai myöhemmin? Jos se on myöhemmin, niin hyvä on. Ja myös tuo sekarahoitus seka, tai blending kehitysrahoitus kanssa, mikä tilanne on tällä hetkellä, jos ajatellaan kehitysrahastoa? Tämä on toista osaa, josta, jota käsitellään kohta. Ah, Kyllä, mutta ennakoin jo. Eh, Edustaja Kolmel. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt jatkokysymys minä oli ilo noin puoli vuotta sitten käydä Maailmanpankilla, Maailmanpankissa ja sanovat minulle, kun he ovat asiantuntijoita kehitysvaara-asioissa Afrikassa, että on äärimmäisen tai hyvin ratkaisevaa, ettei vain tuiteta summia ja rahaa, vaan pitää myös varmistaa, että on vakaat valtiot, joihin rahaa investoidaan, sillä muuten rahat valuvat Kankkulan kaivoon. Silloin ei ole mitään väliä, mistä summista on kyse. Ja tämän lisäksi valtiolle ei saa sitä liikaa vaatimuksia. Usein heillä ei ole toisia rakenteita kuin me odotamme hallituksen osalta, eli usein vähemmän on parempi. Eli ei nyt, että sanotaan, että halutaan tehdä kaikille hyvää, heitellään rahaa suuntaan jos toiseen, vaan pitää käyttää olemassa rakenteet ja rakentaa niitä. Se ei nyt voida odottaa, että jos EU tulee rahan kanssa, että sitten yön yli Afrikassa rakenteet muuttuvat. Se on harhaa. Ja viimeinen kommentti. Pari vuotta sitten kuulin esityksen väestörakenteesta, jonka piti saksalainen professori. Hän sanoi selvästi, että tässä tarvittaisiin ainakin 20 vuotta toimintaa, jotta, voida, jotta 20 vuoden jälkeen huomataan muutos. Eli on harhaa kuvitella, että tehdään mitä tahansa, että 30 vuoden kuluttua väestörakenne, demografia muuttuu. Saavutetaan aikaisintaan 20 vuodessa. Merci. Kiitos. Ihan lyhyesti vähän väestötilastoista, siis Afrikan väestö tuplaantuu yli 2,4 miljardiin. Mikä, mikä tässä on Saharan eteläpuolisen ja Pohjois-Afrikan osuus? Ja sitten diasporaan liittyvä rahoitus. Uskoakseni on olemassa rahastoja, jotka menevät Afrikkaan, mutta afrikkalaiset tekevät työtä Euroopassa, mutta on olemassa myös rahastoja, jotka ovat peräisin julkisesta Öh, rahoituksesta julkista. Eli voidaanko antaa apua jollekin yksityiselle ihmiselle, joka lähtee Afrikkaan? Onko teillä ajatusta näistä julkisen avun rahastoista epäsuorasti liittyy tähän 21,4 miljardiin, kun on kyse näistä Afrikan suuntautuvista rahaostoista, oletteko, voidaanko tätä mm, jossakin välissä pysäyttää, voidaanko sitä tehdä voidaanko näitä kanavia, kun puhutaan Euroopasta Afrikkaan liittyvistä rahoista, voidaanko, voidaanko ajatella, että siellä jossain välissä puututaan tähän rahavirran kulkuun? Edustaja Zeller halusi käyttää vielä puheenvuoron, mutta ihan nopeasti, koska johtajan täytyy lähteä kello 11.45. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Mitä me teemme sitä vastaan, että näin paljon rahaa virtaa Afrikasta ulos, nämä summat, jotka osittain laittomasti viirtävät, niin menevät Afrikasta nuo summat äh, Afrikan mansasta ulospäin. No, tuo summahan ylittää sen, mitä sinne sijoitetaan kehitysavun myötä. 2016 on arvioitu, että 50 miljoonaa dollaria laittomasti virtaa pois Afrikasta ja valitettavasti mukana on myös monikansallisia yhtiöitä, jotka toimivat EU-valtioissa – he ovat hyvin edustettuna. Chad on konkurssissa, koska Glencore teki sopimuksen, jonka mukaan Chadin valtio ei pääse siitä pois ja Glencore äh, saa siitä sitten äh, korvauksia tappioista kehitysavun myötä tätä ei voida tasoittaa. Arvoisa johtaja, teillä on nyt äh, vastauspuheenvuoro. Merci. Je sais pas si j'ai toutes les réponses, mais En tiedä, onko minulla kaikkia vastauksia, mutta puheenvuoro minulla ainakin on. Euh, Vartija väli kuitenkin piti kai lähteä. No niin, ehkä aloittaisin tästä Maailmanpankin eh, neuvosta, josta olemme täysin yhtä mieltä. Kyseessä ei ole ainoastaan julkisen kehitysavun määrä, vaan on työstettävä myös kumppanivaltioidemme laatupuolta – Tämä on ollut mielessämme jo pitkään lähestymistavoissamme. Roberto varmastikin sitä vielä yksityiskohtaisemmin tulee tässä käsittelemään näiden, näiden kestävän kehityksen rahaston investointien osalta, mutta haluaisin vielä puhua näistä toimintatavoista. Uskon, että se on todella hyvä valinta, nimittäin tämä budjettituki. Mikä on budjettituen suuri hyvä puoli verrattuna pelkkään hankerahoitukseen. Se koskee sitä, että budjettitukeen liittyy poliittinen vuoropuhelu. Siihen liittyy toimia, joilla vahvistetaan valtion toimintakykyä kumppanimaissamme. Ja tässä viittaan Zellerin kommenttiin. Usein mukana on todella merkittäviä osuuksia, jotka koskevat julkista rahoitushallintoa. Ja tämä on hyvin tärkeä, koska uudessa kehitysagendassa kiinnitetään erityistä huomiota kotimaisten resurssien käyttöönottoon. Ja tämä tietenkin edellyttää järjestelmiä täällä julkisen rahoituksen hallinnan puolella. Niiden pitää olla kunnollisia välineitä. Ja tässä meillä on varsin, varsin offensiivinen agenda niin, että pureudutaan näihin laittomiin toimiin. Tämä on todella iso ongelma Afrikassa ja sen kautta varoja pääsee karkkuteille ja siitä on tehtävä loppu. Tämä on osa agendaamme, tästä voin, voin, tämän voin teille vakuuttaa. Ja se on nyt otettu aivan, agendan, aivan tämän äh, kehitysagendan ytimeen ja tämän 2030 kehitysagendan ytimen. Edelleen olen aivan yhtä mieltä siitä, että e, Afrikan osalta meidän ponnistelujemme pitää olla pitkäaikaisia. Maahanmuuttopaineet ja väestöhaasteet eivät ole asioita, jotka voidaan kolmessa tai viidessä vuodessa ratkaista. Meidän on aloitettava tässä todella pitkän aikavälin työ ja sitä varten onkin niin tärkeää esimerkiksi tämä maahan, Afrikan maahanmuuttoa koskeva erityisrahasto, joka helpottaa tutkimuksen tekemistä niin, että voisimme ymmärtää paremmin, minkä tyyppisiin toimiin voisimme ryhtyä niin, että tiettyä vaikutustakin saataisiin aikaiseksi. Näin toivomme. Meillä on myös riippumaton valvontajärjestelmä, jonka avulla voimme ymmärtää jatkossa onko niin, että se mi- mihin, mihin olemme ryhtyneet to- toivottuja tuloksia, todella nämä maahanmuuton perimmäisiin syihin pureutuva työ ei ole muutaman vuoden työ, vaan se on aihe, joka tulee ohjaamaan työtämme vuosikymmenet. Ja kun puhutaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, on tärkeää, että otamme tämän huomioon vähän, vähän hienojakoisemmallakin tavalla. Ja otetaan todella tämä tutkimus- ja valvontapuolet paremmin mukaan. Mitä sitten tulee tähän diasporaan Euroopassa asuviin afrikkalaisiin? Minulla ei ole tässä lukuja. Minä en voi antaa täsmällisiä lukuja koskien sitten, missä määrin kyseessä on varot, jotka on seurausta diasporan työpaikoista tai missä määrin avustuksista, joita e, laillisesti Euroopassa oleskelevat afrikkalaiset voivat saada. Tällaisia lukuja minulla ei ole. Voin kysyä, voitaisiinko tällaisia tietoja saada. Se ei välttämättä ole kovinkaan helppo juttu, mutta haluaisin lisätä tähän sen, että osa kehitysavusta – itse asiassa käytetään myös Euroopassa. Osa tästä todella käytetään siihen, että otetaan vastaan pakolaisia Euroopassa. Joten tällainen tilinpito eh, toimii vähän eri tavalla. Tässä budjettiosassa on vähän vaikeaa nähdä selkeästi, tarkoittaako sitä yksi osa näistä 80 miljardista on tarkoitettu vastaanottamaan, tai mitä se, mihin ne on varattu? E- niin, todellakin ne osa on näin. Nämä luvut ovat varsin tärkeitä, kun niitä tarkast- mutta kun tarkastelin niitä lähempänä, niin siellä on vähän uudelleenkäyttöä, vähän tämmöistä meikkausta ja muuta kaunistelua. En usko, että tässä on mitään mitään peittelyä ollenkaan, vaan kyllä tämä ihan vuosittain julkistetaan OECDssä. Siellä hyvin selvästi OECDn DAC-komiteassa nämä ilmaistaan ja nämä määrät eivät ole valtavia. En puhu mistään viidestä miljardista eurosta, en tunne yksityiskohtia. Tällainen summa voidaan kyllä teille kaivaa esille. Edustaja Depre täällä pohdiskeli sitä, miten näitä rahalähetyksiä käytetään. Tätä haluaisin vielä täydentää. Todellakin kyseessä ovat yksittäiset summat, jotka lähetetään joskus perheille – Roberto varmasti tästä vielä puhuu lisää, mutta näemme siis todella yhä enemmän ja useammin, että näitä määriä käytetään myös sellaisia investointeja varten, jotka eivät koske vain yhtä perhettä, vaan kokonaisia kyliä ja yhteisöjä. Somaliassa esimerkiksi. No Somaliassa ollaan nyt vähän vaikeita aikoja elämässä, mutta näemme kuinka selkeästi Somalia on syntymässä valtiona uudelleen – ja siellä somalialainen diaspora, joka on hyvin merkittävä Euroopassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, ryhtyy toimiin. Kyseessä ei ole ainoastaan rahalähetykset Somaliassa oleville perheille, vaan todella kyseessä on en ehkä kehityspolitiikkaa, mutta kuitenkin kehitykseen liittyvää toimintaan tietyissä kylissä, kaupungeissa, satamissa. Tässä näitä, nähdään kyllä, kuinka hyödyllisellä tavalla näitä varoja voidaan käyttää. Ja sitten vielä koulutuksesta. Toiseksi viimeinen kohta. Fernandisi kanssa olen aivan yhtä mieltä siitä, että tämä on aivan keskeinen asia. Uskon, että meidän olisi nyt todella voimakkaasti otettava tämä uudella ohjelmakaudella mukaan nimenomaan koulutukseen ja ammattikoulutukseen on panostettava. Se on jo vahvasti läsnä, mutta siitä tulee vielä merkittävämpi virallisessa kehitysavussa vuoden 2020 jälkeen jossakin jäsenvaltiossa tämä näkyykin. Ranskassa mm, presidentti Macron on tästä jo selkeästi ilmoittanutkin Afrikan osalta. Sitten vielä viimeinen asia. Jälleen kerran joudun tuottamaan teille pettymyksen, hyvä puheenjohtaja, väestön kasvua koskevista luvuista ja Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan lukuja en kyllä ulkoa muista, mutta voin löytää ne ja voin ne teille lähettää myöhemmin. Kiitoksia. Kiitos. Haluan sanoa, että vuoden 2018 budjetissa, josta nimenomaan soviteltiin lauantaina, siinä on pilottihanke, jossa puhutaan Erasmuksesta nimenomaan nuoret voivat nimenomaan, jos he ovat tässä päteviä sosiaalisesti, agronomisesti, koulutuksellisesti voivat lähteä. Mm, siihen voidaan saada lisämäärärahaa, jotka on myönnetty Afrikalle kestävän investoinnin tiimoilta. Kiitos teille, arvoisa johtaja. Minä tiedän, että teidän täytyy nyt lähteä. Eli nyt annan puheenvuoron herra Roberto Ridolfille ja on pakko myöntää, että hänen tittelinsä on todella huomionarvoisa. Hän on hyvinvoinnin ja planeetan johtaja. <laughs> No niin, olkaa hyvä, arvoisa johtaja. Euh, kiitos puheenjohtaja, tämä titteli itse asiassa kyllä on hyvin merkittävä. No mutta kiitos valiokunnalle ja teille puheenjohtaja. Te olette auttaneet meitä hänen keskustelun kun on laadittu, tai siis kun on ollut tämä kolmikantaneuvottelut liittyvät kestävän rahastoon. Se, mitä sanoitte, se pitää nyt muuttua todeksi siitä syystä. Puolitoista vuotta sitten puhuttiin tästä ideasta, että tämä ulkoinen joka on hieman monimutkaisempi kuin rahasto itsessään, josta parlamenttikomission neuvosto ovat hyväksyneet tuon asetuksen, koska rahasto on osa se siis helpottaa rahoituksen pääsyä, mikä ei ole ainut, kuten sanoitte, sen vuoksi on kolme pilaria. Mutta ennen kuin pidän esityksen englanniksi, haluan sanoa pari kolme asiaa tähän alkuun. poliittiset päätökset pitää tässä huomioida. Niiden tiellä pitää kävellä eikä välinen tiellä. On saatu paljon välineitä samaa mieltä, se on monimutkaista, hankalaa. Me yritämme komissiossa integroida rahastot toisissa, koska poliittinen päätös on tärkeä. Sitten pitää yhdistellä varoja, rahastoja, jotka tulevat eri byrokraattisista rakenteista, mutta valitettavasti ensimmäinen vetomukseni on, että Tehkää asiat yksinkertaisemmin jatkossa. Toinen asia, yksityissektorin rooli kehitysasioissa. No muistatte, tämä oli tiedonanto vuonna 2014, minä sen laadin, koska olen tämän hybridityyppi, kehityskysymykset ovat asiantuntija-alani. 2014 oli erittäin hyvä vastaus neuvostolta ja parlamentilta – liittyen siihen, mikä yksityisen sektorin rooli. Se oli poliittinen pohja sitten, jotta saatiin vietyä eteenpäin näitä erityisvälineitä. Afrikka ja työllisyyden luominen, no siellä se on ykkösprioriteetti. Tästä puhuttiinkin jo paljon, mutta kuka sitten luo työpaikkoja? Eivät hallitukset, vaan yritykset, yrittäjät. Joten kysymys kuuluu, Tietysti on toimintaympäristö, ja suoraan luoda työpaikkoja, joka, vas, joka liittyy hallituksen toimintaan. Sitten nämä kolme pilaria, diaspora ja sitten otetaan keskustelu tai esitys. Diasporasta kyllä niin, mutta pitää olla varovainen. On tämä erityinen osio, jota ei nyt käsitellä. Olemme kyllä aikaisemmin yrittäneet laskea näitä transaktiokuluja. Se on ollut hyvin tärkeää. Se ei ollut ilmiselvää, koska Western Union ja muut toimijat oli tiettyjä kuluja ja niitä oli ihan valtavasti. Mitä pienempi summa siirrettiin, sitä suuremmat siirtokustannukset, hyvin epämoraalista jopa. Mutta nyt tilanne on parempi, mutta ei kuitenkaan vielä sieltä tasolla, jota haluttaisiin. Mutta sitten ei nyt kosketa näihin nykytilanteeseen, koska se on jostakin, mitä minä annan perheelleni syystä tai toisesta. Kuitenkin maahanmuuttajat Euroopassa tuottavat rikkautta ja vaurautta, ja se joskus, sen joskus he investoivat Saksaan, Ranskaan tai Italiaan. Siellä voidaan ehkä työskentää kysymyksiä, sillä no, tulen pitämään esityksen kohta sinne tuota näkemään, että on tämä eläkerahastoon vaihtoehto ja että yksityisinvestoijat voivat toimia ja he voivat äh, toimia ottamatta riskejä pääomansa. Nyt sitten nämä diat, jossa on tämän toimimaan. En tiedä mistä mihin tätä pitää osoittaa. Asina voit jatkaa, selvä. No niin, tässä ei tätä taustaa. Kestävyyden tavoitteet, Sustainable Development Goals. Ne ovat tärkeitä, koska tässä ei ole kyse pelkästään kasvusta, BKTn kasvusta, vaan tässä on kyse myös ympäristöstä, investointien kestävyystä. No ehkäpä nyt puhun englantia. We have certain uh, global... Meillä on tietyt globaalit kehykset, joihin kiinnitämme tämän suunnitelman Addis Abeban toimintasuunnitelma kehitysrahoituksesta heinäkuussa 2015 päätettiin, että verran kehitysapu ei tule ikinä riittämään senpä vuoksi pitää käyttää vipuvaikutuksia rahan suhteen. Näin tehdäänkin suurella mittakaavalla. Numero kaksi. Kehityspolitiikkaus verpainen konsensus se hyväksyttiin. Ja tässä tulee minun tittelin mukaan tähän kuvaan. Eli ihmiset, rauha, vauraus, planeetta ja kumppanuus. Nämä viisi periaatetta minä vastaan kahdesta näistä periaatteista. Globaali strategia, poliittinen EUn suunta kohti tätä ulkoista maailmaa on paljon avoimempia, yltämällä paljon osallistavampia, puhumme kaikesta. 15 vuotta sitten, muistatte puheenjohtaja, me emme edes saaneet keskustella omista intresseistämme. Kehityspolitiikka oli vain ainoastaan hyvän tekeväisyyttä, ja nyt tuo on kehittynyt paljon, joten tämä on nyt keskustelua. Sitten seuraava ulkoinen investointisuunnitelma tavoitteet ja sitten yksityisiä investointeja pyritään saman lisää ja kestään kasvuun ja vaurauteen parannetaan investointiympäristöä, joten uudistuksia tarvitaan ja sitten tässä käsitellään myös korruptiokysymys, ei ole helppoa. Ollin EUn suurteisia yksi suurin este oli byrokratia ja korruptio. Ja nämä ovat hyvin läheisessä yhteydessä. Mitä enemmän byrokratiaa, sitä enemmän korruptiota on. Miksi? Koska on enemmän ihmisiä tässä mukana ja päätöksentekoprosessi liittyy lisensseihin tai lupiin ja se on hyvin hankala monissa maissa. Sitten maahanmuuton perussyyt. No se kirjoitin tämän asiakirjan puolitoista vuotta sitten, koska ei ollut mitään tietä pois tästä. Ja rahaa on hyvin vähän suhteessa tarpeisiin. Katsotaan itse asiassa näette, tarvittaisiin 210 miljardia per vuosi lisää investointeja joka vuosi, jos halutaan mennä kohti kestävyyden tavoitteita, jotka ovat osallistavia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Ulkoinvestointisuunta ei kata kaikkia EUn toimia ulkotoimissa ulkomaailmassa. Emme kata Etelä-Amerikkaa, Keski-Amerikkaa, Aasia, Tyyntämerta, emme kata noita alueita muun muassa. tähkältä san Afrikka, koko Afrikka ja naapurusto. Sitten nämä kolme pilaria. Ensimmäinen pilari, joka on rahasto. Te olette allekirjoittaneet, tässä puheenjohtaja allekirjoitti 27. syyskuuta Euroopan kestävän kehityksen rahastoon. 28. päivä oli ensimmäinen kokous seuraavat esittelijät, kehitysvaliokunnan puheenjohtaja, joka osallistui ensimmäiseen strategisen lautakunnan kokoukseen rahaston osalta 28. syyskuuta. 7. päivä marraskuuta oli ensimmäinen tuomintalautakunnan kokous. Siitä puhun myöhemmin lisää. Eli rahasto on tuossa vasemmalla. Se on jaettu kahteen osaan. Tuo blending, tuo sekarahoitus, eli on avustuksia, jotta voidaan vähentää tuota painoa, tuota taakkaa julkisille investoinnille, teihin, satamiin, energialaitoksiin. Ja tämä on tuo perinteinen blending, jota olemme tehneet viimeiset kymmenen vuotta. Pari lukua. 2007-2016 Afrikassa olemme käyttäneet kaksi miljardia avustuksia, jotta voidaan saada vipuvaikutusta investointiin julkisella sektorilla. Eli infrastruktuuri tulee kyseeseen ja se loi aikavälillä 2007-2016. No silloin on 1,2 miljardia ja siitä summasta investointi on ollut 13 miljardia eli yhdestä 11 kerroin samaa kerrointa käytetään investointisuunnitelmassa, joten se toimii. Nyt kymmenen vuotta kokemusta on tästä blendingistä kehityshankkeissa. sinut on mukaan siis nämä kehityspankit, kuten EIP ja Afrikan kehityspankki, mutta myös nämä kahdenväiset toimijat, Agence Française, KFW, ja se on yksi ongelma, tarvitaan lisää jäsenvaltioiden mukaan tähän toimintaan. Sitten julkisektorin rahoitus, no se toimii, meillä on kokemuksia ja dataa, kaikkea. Ja tuo, tuomioistuin, no puolustin komissiota tässä salissa, kun meillä oli sen auditointi näistä sekarahoituskysymyksistä, taisi olla puolitoista vuotta sitten, ja tuossa oli hyvin positiivinen suosituksia oli parantamiseksi, mutta sitten tuo takuosuus, mikä liittyy sinne, että voitaisiin vähentää riskejä yksityisyydestä tämä uusi osuus tästä syystä. Piti hyväksyä asetus joka ensimmäistä kertaa antaa varajärjestelmä tähän suuren unionin budjettiin, jossa aletaan takuuta suuresta unionin budjetista, eli tuossa on siis 50 miljoonaa ja sitten tuo keskiosavustukset, no se palvelee ykköspilaria, eli sitä kun valmistellaan investoinnit, siinä ovat yksityiset ja julkiset toimijat. Ja sitten myös se palvelee kolmatta pilaria, joka on tämä liiketoimintaympäristö, eli uudistukset, reformit, korruption torjunta. Sitten varmistetaan, että on nämä eri juridiset prosessit kaikissa valtioissa, jotta oikeusvaltioperiaate toteutuu. Ja sen takia ihmistuntiympäristö vakautuu. Näissä, tässä on kolme pilaria, jotka on integroitu. Keskellä on tämä uutuus ja tämä takuu. Sanotaan Washingtonin saman pankkikollegat ovat hyvin vaikuttuneita tästä, mitä olemme tehneet. Kerrankin olemme ylpeitä ja teidän pitäisi olla ylpeitä, koska kerrankin olemme kehittäneet innovaation, joka Washingtonissa, no he katsoivat siitä hyvin yllättyneinä, koska olemme olleet eturintamassa nyt tällä lailla ja kaikki sitten ovat kurmassa umpeen maailmanpankki. Heti olisi investoinnin ikkunan tähän omaan rahastonsa. Ja sitten mikä tuo kolmas lamppu on, nämä ovat tällaisia energiasäästölamppuja muuten. Kolmas on tämän yhden tämän verkkoportaali, siellä on pyritty perustamaan komission, jotta on tällainen ystävällinen käyttöliittymä yksityissektorin kanssa. Ja jos tunnitelma komission, niin tämä on suuri haaste, koska haluamme tällaisen mekanismin, jossa voidaan tehdä pyyntöjä, kysymyksiä, käsittää kommentteja, niitä ovat yksityiset investoijat ja sitten nämä tiedot lähdetään eteenpäin rahoituslaitoksille, delegaatioille – operatiivisille osastoille, jotka vastaavat sitten noista osa-alueista ja sitten annetaan käytännön vastauksia. ekkr taku on tällainen riskinlämmittämismekanismi, jossa käytetään yksityistä sektoria ja sen luodaan lisää rahaa. Emme halua puuttua nyt tukiin, jos investointeja tehdään, mutta haluamme viedä investointeja eteenpäin, jotta ne menevät sinne, missä ne tarvitaan, missä niitä ei nyt ole menossa. Siinä kohtaa pitää parannella myös tätä luottotoimintaa investoinnissa eteenpäin. Pilari 1, ekkr kuussa. tukikilpailukriteerit, no asetuksessa lukee, jonka olet hyväksynyt, että artikla 8, lisäarvo, eli että mennä sinne, minne kukaan on mennyt, ja sitä varten pitää myös mennä sinne, minne kaikki menevät, jotta saadaan tällainen portfolio-tapa, jotta laimetaan riskiä, ei voida toimia vain Keski-Afrikan tasavallassa ja tuoda siellä yksityisen sektoriin. Pitää mennä Keniaan, Gaanaan, Norsulurannikolle ja niin edelleen. Ja sitten nämä hauraat maat yhdessä parempien maiden kanssa, koska sitten pitää tasapainottaa riskejä muuten 1,5 miljardia takuuta valu hukkaan kahdessa kuukaudessa. Täydentävyys muiden alteiden kanssa ja se, että intressit otetaan huomioon ja riski ja otetaan huomioon ja sitten taloudellisesti vakaat hankkeet, no meidän on asetusryhmä EIPn ja muiden sotilaisen kanssa, jotka analysoivat komissiolle tuon osuuden, mutta sitten muut kysymykset, ne käsittelee komissio, sosiaaliset kysymykset, koulutuskysymykset, ammatillinen koulutus, joka liittyy tähän, kolmas pilari niin edelleen. Markkinoiden epäonnistuminen pitää tutkia myös, pitää pyrkiä selittämään tuo lisäarvo sen avulla ja sitten keskittyä myös nuoriin ja naisiin niin paljon kuin mahdollista. Ensimmäiset investointiikkunat, no niitä on viisi, niitä on nyt lautakunnalle, joka näytti vihreää valoa sitten, veti se operatiivilautakunnalle, joka on nyt sitten valmis hyväksymään sen. Ilmeisesti huomenna komissio hyväksyy nämä päätökset viisi kestävän, kestävän energian ja yhteenliittyvyyteen pk-yritykset ja mikroyritykset eilen oli ensimmäinen esitys neljästä kohdista, joka liittyy rahoitukselliseen osallistamiseen. Katsottiin siis tätä mikrorahoitusta Afrikassa, hyvin mielenkiintoista. Kolmas, kestävä maatalous. Tältä alalta odotamme eniten työpaikkoja syntyvän. Neljässä, kestävät kaupungit, hyvin mielenkiintoista Paljon, maahanmuut- paljon muuttoliikettä on maaseudulta kaupungilta, mutta ilman, että investoidaan näihin kaupunkeihin, niin tästä tulee katastrofi. Kaupungit kasvavat hyvin nopeasti ilman sovivia investointeja. Ne eivät tuo kestävää kasvua ja lopuksi digitaaliset kehityskysymykset digitaalilla markkinat toimivat, joten rahoitusta löytyy, mutta tietyillä markkinoilla rahoitusta on vähän, sen takia haluamme puuttua tähän. Tässä on se, mihin haluaisin keskittyä. EUn rooli, pilari 2 varten teknisen avun myöntäminen, toisaalta pilari 1 investoinnit ja valmistelut ja sitten toisaalta oikealla puolella markkinatiedustelutietoimet, arvoketjuanalyysit ynnä muut hallitusreformit. Tämä on tärkeää ja nyt sitten katsotaan, mitä tällä osalla on. Tässä se, miten integroidaan nämä eri sektorit mukaan ja se, mitä haluaisin selittää, on ehkäpä se, että miten nuo rahastot tulevat toimimaan. Eikä minulla ole nyt diaa, mutta yritän selittää teille tämän takuu tulemaan perusta, ikään kuin talon perusta. Se kantaa suurin painosta ja ottaa riskit. Ja sitten pohjakerros ovat nuo kehityspankit, jotka laittavat rahansa sinne, kantavat osan painosta ja riskeistä, mutta ei niin paljon kuin nuo perustat. Sitten pohjakerroksen yläpuolella on 2, 3, 4, 5, 6, 7 kerrosta, tällaista institutionaalisia sijoittajia, esimerkiksi eläkerahastot, joten mutta kuitenkin 100 miljoonaa takuita, joita rahasto tarjoaa, sitten 2-3 miljoonaa, joita keskuspankit tarjoavat, äh, takuita, esimerkiksi EIP tai EBRD, ja sitten ajatellaanpa, että olisi 1-1,5 miljardia, joita tarjoavat eri investoijat, markkinasuuntautumat kuten eläkerahastot, ja siinä kohtaa nuo rahalähetykset voi sijoittaa, tai siis nuo rahat, joita maahanmuuttajat säästävät tietyissä paikoissa, ne voidaan linkittää tähän rakenteeseen hyvin tuottavalla tavalla. Ja vaikutus on ykköskriteeri, lisäarvo on kriteeri numero kaksi, ja työpaikkojen luominen per ö, verovarat on koska Paljon kriteereitä on myös lisää, mutta nämä kolme ovat tärkeimmät. Puheenjohtaja, siinä kaikki. Nyt voimme käydä keskustelua tämän vastaan kysymyksiä. Kiitos. Merci pour Kiitos, kiitos paljon tästä kattavasta esityksestä sen myötä. Meillä on nyt hyvä näkemys siitä, mihin on ryhdytty ja mitä tämä investointisuunnitelma voi tuoda tullessaan. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Vataralle, jotta hän voi kertoa meille siitä, mitkä ovat tarpeet ja suuret linjaukset, joihin me ryhdymme. Hyvä puheenjohtaja, olkaa. Ah, merci de... Kiitos siitä, että voin osallistua tähän keskusteluun, joka on erittäin mielenkiintoinen, ainakin jos ajattelemme sitä afrikkalaista perspektiivistä, että ollaan huolestuneita siitä, mitä Afrikassa tapahtuu ja halutaan parantaa Afrikan EU-suhteita. Muutamia elementtejä haluaisin tarjota ennen kuin puhun rahoituksesta ja miten yksityinen sektori voi päästä rahoituksen piiriin. Ihan muutama kommentti sitä ennen mitä tulee eh, ensinnäkin sitä, mikä on diasporan vaikutus. Minä itse olen maahanmuuttaja, niin sanotusti akateeminen maahanmuuttaja. Minä voin varsin hyvin ymmärtää diasporan synnyttämät huolet. Voin sanoa, että suuri osa diasporasta Euroopassa diasporan edustajat ainakin toivovat palaavansa kotimaihin ja voisivat näin ollen myötä vaikuttaa oman maansa tulevaan kehitykseen, mutta aika paljon esteitä on vielä heidän tiellään. Yksi näistä esteistä on hallinto ja annan siitä ihan konkreettisen esimerkin ainakin, kun puhutaan rahoitustoiminnasta. Meillä on ollut joitakin kiinnostuneita investoijia, jotka haluaisivat sijoittaa energiaan aurinkovoimalan rakentamiseen Länsi-Afrikkaan. Tämä aurinkoenergiavoimalaitoksen hallinnointi tarkoittaisi kahdeksaa kuukautta ja sitä, sieltä, sit sen eteen on tehty teknisiä ja toteutettavuustutkimuksia tälle hankkeelle. Me olemme perehtyneet tähän hankkeeseen, tutkimukseen. Me olemme osallistuneet myös investoijien kanssa ja sen jälkeen syntyi vähän syvempiä, teknisempiä kysymyksiä. Eli me olemme lähentyneet EUta, mutta emme saaneet riittävästi palautet informaatiota sen takia energiaministeriöltä vastaavilta, vastaavista maista. Emme saaneet vastaavia, saamme kahden, kolmen, kuuden, kolmen, kuuden kuukauden kuluttua vastauksia. Ei investoija voi odottaa näin pitkään investoidakseen ja sen takia se synnyttää eh, epäilyjä kapasiteettikykyyn, voidaanko hoitaa asianmukaisesti tätä sijoitettua rahaa. Minä olen pystynyt keskustelemaan erään länsiafrikkalaisen valtion päämiehen kanssa ja seuraava ehdotus kuultiin. Ne henkilöt, jotka hallinnoivat näitä investointihankkeita, ihmiset ovat usein julkisia viranomaisia, eli on olemassa, olipa investointi tai ei, niin sillä ei ole mitään vaikutusta siihen ihmiseen, joka on vastuussa tästä hankkeesta. Me teimme seuraavan ehdotuksen, miksei siis suunnitella äh, muuttuvaa palkkausta tälle profiille, sille henkilölle, joka hoitaa tätä investointia, koska hänellä on päässyt aivan erityisinvestointiin Afrikkaan. On paljon yrityksiä, konsultteja, jotka toimivat tällä sektorilla. He saavat palkkausta tuloksen mukaan. Meille annettiin vastaus, ja se oli hämmästyttävä. Se hämmästytti meidät. Meille, meidän, ovi suljettiin meidän nenämme edestä. Ei tuollaista ehdotusta voi edes harkita. Tilanne ja ennalleen minä olen käyn puhumassa eurooppalaisille poliitikoille enemmän sijoituksia, enemmän investointeja meidän maihimme. Tässä on selvä ongelma, koherenssiongelma lähestymistavassa, eli diaspora-ihmiset, jotka ovat hyvin perehtyneet paikalliskulttuuriin, mutta myös investoijat tietävät, mitä investoijat odottavat, mutta afrikkalaiset johtajat eivät kuuntele näitä. Tämä on todella ongelma ja se pitäisi kyllä käsitellä kunnolla jos otamme myös maahanmuuttoaspektin. Ei äh, raha ole ainut tekijä, joka on ongelmallinen maahanmuutossa. Minä olen ulkomaalainen, minä olen kasvanut Afrikassa, mutta tiedän, että on myös äh, paikallista vastuuta kommunikaatiossa. Mitä esitetään äh, mediassa Afrikassa, erityisesti nuorisolle? Jos ajattelemme nuorisoa, on erittäin paljon viestejä, jotka, joita siedetään, jotka on suvaittu paikallisviranomaisten toimesta, ja siinä suunnataan nuorisoa aivan epärealistiseen suuntaukseen. Eli meidän pitäisi enemmän tiedostaa, valistaa nuoria peruskoulussa, alasteella, yläasteella nuoria, jotta nuoret voisivat tajuta, mitä on yrittäjyys, eivätkä lähde sen sijaan kaikki Eurooppaan. Ei ole kyse vain rahasta, on kyse kulttuurista, mentaliteetista ja koulutusohjelmista mutta Tässä muutama elementti, jota, josta halusin teille kertoa e, joka liittyy maahanmuuttokeskusteluun. Onhan tietysti muitakin elementtejä, joita voitaisiin lisätä tähän, mutta nyt haluaisin palata siihen, miten rahoituksesta saa. Meillä on, jos on olemassa välineitä, ne ovat hyviä, kun lähdetään käyttämään rahoja, vapauttamaan rahoja rahastoista, mutta usein törmätään samaan asiaan afrikkalaisella yksityisellä sektorilla, miten yrittäjät pääsevät rahoitukseen? Miten ensiksi saadaan koulutusta? Mitä koulutusta on tarjolla? Mitä on olemassa välineitä? Mitä on olemassa määrärahoja tarjolla? Tämä on usein usein esiintyvä ongelma. Toinen ongelma, johon on törmätty, on hyvin rajattu kapasiteetti paikallisten toimijoiden väliportaan rahoituksellisten toimijoiden piirissä. Tässä on kyse PK-yrityksistä erityisesti, koska puhutaan aika usein palveluista. Pankkihan tarjoaa palvelua. Se tarjoaa palveluja sen mukaan, mikä on riskiprofiili. Ja profiili äh, PK-yrityksille tänä päivänä on sellainen, että ne eivät saa asianmukaista palvelua pankiltaan. Joskus kyse yksityisistä ihmisistä. Ja sen takia pankit haluavat analysoida näitä luotto kysymyksiä. Ei, mennä, pankit eivät mene itse maaperälle seuraamaan näiden yritysten toimintaa, miten määrärahoja on käytetty ja onko riskiprofiili hyvä. Jos usein se on, on varsin hyvä. Meillä on myös instituutioita, takuu, takuu, takavia instituutioita. Joskus siellä on epäonnistuminen alle yhden prosentin niissä rahoituksissa, joihin he ovat olleet, jos he ovat olleet mukana. Eli ne, nämä toiset instituutiot menevät maaperälle, he seuraavat, miten tätä projektia hoidetaan ja myös miten maksuliikennettä hoidetaan. Me haluaisin nimenomaan vahvistaa näiden toimijoiden kapasiteettia rahoitussektorilla. Toinen elementti, Euroopan investointipankki on, on antanut määrärahoja joillekin joillekin yksityisille pankille. Meillä on yksi yrittäjä, joka on, saanut, joka on kääntynyt tällaisen pankin puolen, ei edes tiennyt, että yksi pankkijohtaja ei edes tiennyt, että Euroopan investointipankki on antanut tällaisia määrärahakohtia näiden muiden pankkien käyttöön. Eli jotkut eivät tiedä, että tämä on käytettävissä, silloin he eivät myöskään ole saaneet mitään. Eli silloin kun on olemassa näitä väliportaan vankkia, niin miten he hallinnoivat näitä määrärahoja. Tämä on yksi suu huolenaihe, koska on kyse lyhyestä aikavälistä. Meillä ei ole mitään pitkän aikavälin rahoitusprojekteja pitkille hankkeille. Monet resurssit ovat sen kaltaisia, että ne pankit, joiden kanssa meillä on yhteistyötä ja suhteita, antavat meille tai sanovat meille, sanovat, mm, sanovat meille näin, miten me voisimme taata sen, että nämä rahoitusinstrumentit, että pääsy olisi taattu niille, jotka, niille tahoille, jotka sitä todella kipeämmin, kipeämmin tarvitsevat. Jos puhutaan Trust Fundista, niin malli on aika mielenkiintoinen nimen, jotta vois, nimenomaan, että voisimme vähentää näitä eri prosesseja, yksinkertaistaa rahoituksen piiriin pääsyä ja mikä on yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Muutama vuosi sitten me käynnistimme hankkeen nimenomaan diasporan puitteissa voidaksemme paikantaa ne äh, paikat. Miten saisimme yksityisen sektorin mukaan tähän diasporapolitiikkaan? Me pyysimme rahastoa edeltä rahastolta, johon osallistui EU ja Afrikan unioni yhdessä. Minä voin sanoa teille, että EUn puolelta hanke hyväksyttiin, mutta siihen ei voitu sitoutua siinä määrin kuin toinen kumppani ei ollut sanonut sanaakaan. Mutta tähän mennessä emme ole kuulleet salaistua sanaa afrikkalaisilta kumppanilta. Meidän pitää olla realistisia, kun me tutkimme asioita. Meidän pitää saada paikalliset toimijat mukaan sitoutumaan niin siihen. Tällä tavalla heidät vastuullitetaan siihen kehitykseen, mutta joskus tehdään asiasta liian monimutkaista nimenomaan paikasille toimijoille sen sijaan, että annettaisiin pääsyrahoituksen piiriin heti investoijille. Tässä muutama elementti, jotka halusin tuoda esiin, eli paikallinen toiminta maaperällä, sitä pitäisi, siitä pitäisi ehkä kertoa enemmän muullekin yleisölle. Kiitos. Nyt pyydän esittelijöitä käyttämään puheenvuoron. Ehkä Ider Gardia Sabal voi kertoa omasta reaktiostaan näihin kuultuihin sanoihin ja sitten sitten voimme pitää ehkä jonkun pienen työryhmän koko. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan tätä, koska vaikutti siltä, että että Ridolfin esitys teki hyvin selväksi sen, mikä on ollut Euroopan unionin strategia. Mehän hyväksyimme ja tämän kestävän kehityksen rahaston. Meillä on hyvin selkeä suunnitelma tässä investointisuunnitelman kolme jalkaa kyllä kattaa hyvin nämä alueet, rahoitustuki ja myös investointi ilmaston. Eikä tämän johdu siitä, että olen tehnyt työtä tämän kestävän kehityksen rahaston takia ainoastaan, mutta kyllä se on hyvin, oikein hyvin jäsennelty. Nyt siitä on toteutettava. Se, tätä täysin, täydensi hienosti Vataran esitys, koska hän kertoi juuri niistä avainkohdista, missä ongelmia saattaa löytyä. Eli joka päivässä kehityksessä ja siinä, kuinka saadaan paikalliset investoijat mukaan, niin millaisia ongelmia on hallituksella, ne eivät vastaa, eivät saa tietoja ajoissa. Tämä lannistaa investoijia. Ei myöskään ole tietoa välikäsistä ja taikka edullisista Euroopan investointipankin luotoista. Usein Euroopan unionissa tilanne on aivan sama. Liikepankit eivät täälläkään tiedä tai eivät välitä tietoa näistä luotoista ja tuista muille. Tämä nähtiin kyllä, kun Siria oltiin hyväksymässä äh, hankkeen edistettiin ja saivat tiettyä rahoitusta, mutta eivät tienneet tästä ei perollista Olemme tätä aina korostaneet itse kyllä. Äh, voihan olla, että, äh, että saattaa vähän monimutkaistaa käynnistysvaihe, että se, että haluttaisiin rahoitussektorin mukana Afrikan maissa ja idässä – niin uskon, että kuitenkin pitkällä aikavälillä etu voi olla suurempaa, kuten alussa on hyvin selitetty. Tässä jälleen kerran käydään uudelleen läpi koko tätä virallista kehitysapua ja pyritään toimimaan niin, että sen avun, avulla maiden rakenteet parantuisivat ja että sinne perustettaisiin pankkia ja rahoitusmekanismeja ja hallitukset saisivat tukea. On varmaankin helpompaa antaa suoraan kehitysampua ja ha- hanketukea, mutta valitettavasti tämä ei ole ollut kovinkaan tehokasta, vaikka paljon toki on kehitystä saatu aikaan virallisen kehitysavun ansiosta, niin kyllä parantamisen varaa tehokkuuden puolella on ja tällaisen, tällainen, kun meillä on nyt suunnitelma, jossa on mukana paljon useampia toimijoita, niin uskon, että tulokset voivat olla parempia. Mutta tietenkin aina kun puhutaan rahoitusvälineistä, niin on muistettava, että eihän se tarkoita sitä, että kaikki, kaikki virallinen e, e, kehitysapu on siirretty kestävän kehityksen rahastoon. Toki on hankkeita, joita voidaan rahoittaa ainoastaan e, tukien avulla. Sitten on toisenlaisia tukia, ei, toisenlaisia hankkeita, joissa voidaan yhdistää tuet on Tätä aina toistamme, mutta on tärkeää, että se muistetaan niin, että kukaan luulee, että seuraavissa MFFssä pitäisi ainoastaan panostaa rahoitusvälineisiin. Näin ei siis ole. Sitten vielä loppupäätelmänä. Minulla ei ole tällä kertaa mitään kysymyksiä ja Fernandes täällä kysyikin siitä, koska tämä aloitetaan ja mitä, mitä jo siellä valmiina on. Uskon, että tämä on hyvä tapa toimia. Voi olla, että alkuvaiheessa se vähän monimutkaistuttaa asioita, mutta pitkällä aikavälillä todella uskon, että, että vaikutukset voivat olla paljon vahvempia. Kun asioita pyritään hoitamaan hyvin, niin ei se aina helppoa ole, mutta varmasti tästä tuota etua sekä eurooppalaisille, afrikkalaisille että itäisille naapureille enemmän. Ja todella toivomme, että tämä toimii ja investoinnit saadaan käytiin mahdollisimman pian. Kiitos, Rouva Gardiazabal. Käännyn kollegojen puolen huolimatta siitä, että kello käy. Onko nyt kysymyksiä? Edustaja Fernandes. Merci, monsieur le... Kiitos, puheenjohtaja. Minä esitin jo kysymyksen, milloin voidaan ajatella, että tämä voisi edetä? Milloin tämä voisi olla toiminta kelpoinen. Paljon käytetään tätä sanaa en marche ranskan kielessä. Ja kysymys vielä, onko jo kiinnostuneita tahoja, onko tässä nyt mahdollisia ehdokkuuksia? Ja toinen kysymys, miten, miten apu toimii, kun lähdetään luomaan ehdokkuuksia tekniselle avulle? Esirillähän on, sillähän on rooli. Meillä on myös tämä neuvonantajuus, miten se toimii. Miten se toimii? Toinen kysymys on se, että Esirissä meillä on mahdollisuus antaa takoita naapuruspolitiikassa, siis äh, hankkeissa, jotka liittyvät EU-hun. Otetaan Tämä voin ottaa huomioon ja luoda hankkeita Sirin avulla. Ja Euroopan kestävän kehityksen rahaston avulla. Merci. Qui d'autre? Onko muita kysymyksiä? Je vous en prie, monsieur Zeder. Olkaa hyvä. Edustaja Zeder. Kiitos puheenjohtaja. 90 prosenttia Afrik- siis Afrikan taloudesta 90 prosenttia taloudesta on epävirallisessa, eli kyse on siitä, että perheet lähettävät äh, rahaa ja muuta. Miten voidaan pitää huoli siitä, että tällä perusteella, jos on nämä mikroavustukset, että tätä ala voidaan va- äh, vankentaa, että pienet yritykset ja perheyritykset voivat äh, pitää omasta elintoimista huolen, miten sitten nämä suuret, suuret luotot eivät karkaa taas monikansallisille yrityksille – jotka luovat vähemmän työpaikkoja, vaan pikemminkin tuhoavat näitä paikallisia työpaikkoja sen myötä, että on suuria tuotantolaitoksia vain ja suuria investointeja maataloudessa ja muilla alalla. Ja miten pidetään huoli siitä, että nämä voitot sitten pysyvät myös noissa maissa. Kolmanneksi alueelliset markkinat puuttuvat. Miten voimme auttaa afrikkalaisia valtioita siinä, että myös nämä kauppasuhteet keskenään paranevat. Ja loppuun, jos sitten tähän tullaan, että investoinnit kantavat ja tuovat tuottoja, voittoja, ja että ne mahdollistavat tuotantoa, jotka ovat pidemmälle kuin omat tarpeet, niin että miten sitten he pääsevät EU-markkinoille. Kiitos. Merci. Kiitos. Ihan yksi kysymys, vai ei ole kyse vain Euroopasta ja jäsenmaista, jotka toimivat Afrikassa? Miten tilanne on muiden toimijoiden kanssa, jotka tulevat muilta maanosilta? Miten kehitysyhteistyö ja kehitys on taattu näiden toimijoiden kanssa? Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja aivan ensiksi eh, Vataralle. Toki tiedämme hyvin, mitkä nämä rajat ovat, erityisesti paikallisessa rahoituksessa. On totta, että EIP on pitkään antanut globaaleja tukia paikallisille rahoitusalan toimijoille, eikä ole eroteltu mitenkään näitä toisistaan kentällä. Tästä syystä, ja tässä onkin suuri ero esirin verrattuna, tässä toimitaan tällaisella avoimilla markkinatilanteilla. Täällä on EIP, mutta myös muita toimijoita, jotka tulevat tekemään paljon kohdentuempia ehdotuksia. Ehkä Zellerillekin voisin vastata, kun sanon, että tämä mikroluoto, mikrorahoitusaloite tulee olemaan yksi toimintamme pääakseleista. Sitten tästä, raken, tästä rakenteellisesta vuoropuhelusta, josta tuolla on kuva seinällä. Sen puitteissa voidaan tehdä kaikki tarvittavat toimet, koska paikalliset pankit tekevät oman osuutensa. Haluaisin kiittää esittelijää. Hän on ollut erittäin tärkeä tämän asetuksen hyväksymisessä ja on totta, että alussa äh, suunnitelma tulee vaikea, vähän monimutkaistuttamaan tätä asiaa, mutta kun tämä yhden äh, luukun periaate tässä on mukana, niin nämä kaikki eri tason äh, toimijat katoava, että esimerkiksi tekninen tuki otetaan näihin suuriin temaattisiin kokonaisuuksiin ja näin voidaan niitä hyödyntää paremmin. Tarvitaan tietenkin myös sellaisia, kehitys, sellaisia kehityshankkeita varmasti tulee olemaan, joihin tarvitaan lahjoituksia, kriisejä ja vaikeita tilanteita aina tulee. Siksi taloudellisen kehitykseen suunnatut varat on käytettävä paljon paremmin. Ja näin voitaisiin sitten säilyttää osa varoista kriisitilanteiden hallintaan, humanitaariseen apuun ja niin edelleen. Aikataulu olisi sitten seuraava. Ilmoitamme näistä viidestä investointiikkunasta Euroopan ja Afrikan huippukokouksessa 29. päivä Abidjanissa ja joulukuun alussa sitten julkaisemme rahoituslaitoksia varten nämä, pyydämme heiltä osallistumisesta ilmoituksia. Nämä ehdotukset tulevat sitten tammi-helmikuun vaihteeseen mennessä Kaksi kuukautta voimme analysoida näitä talouden ja rahoituspuolen analyysi tehdään EIPn asiantuntijoiden taholta. Sosiaalinen ympäristö ja politiikka koskeva arviointi tehdään sitten komission puolella ja, ja kentällä. Ja ensimmäiset takuupaperit EIPn ja Ranskan viraston ja Espanjan viraston kanssa, italialaisten kanssa – jotka juuri esittivät erittäin kiinnostavan mikrorahoitusaloitteen. Nämä sitten aloitetaan, sanotaan nyt vaikka toukokuuhun mennessä tällainen, tällainen aikataulu meillä on mielessä. Eli toukokuussa meillä olisi nämä rahoitusvälineet varmenee ja voitaisiin antaa yksityisille investoijille takuita. Meillä on jo investoin, investoijia jo jo tuolla tulossa ja yhden luukun periaatteella saadaan vielä lisää vauhtia ja todella uskon, että kesäkuussa nämä investoinnit voivat alkaa. Meillä on noin 15 ehdotusta jo rahoituslaitoksilta, kaupunkeja varten, energiaa koskien. Näin on, voidaan ratkaista useita ongelmia, mitkä olette tuoneet esille. On tärkeää, että kerrotaan komissiolle energia-alan hallintoon koskevaan teknistä apua koskevat tarpeet. niin Me voidaan to- voimme tässä toimia tarpeen mukaan. Kuinka tekninen apu toimii? Meillähän on tällä hetkellä noin kolmen miljardin potti teknistä tukea varten, joka on jo täytäntöön pantavana eri alueille ja aihekohtaisilla alueella pikkuhiljaa järjestelemisen uudelleen suurempiin ryhmiin, mutta tällä hetkellä käytämme teknistä apua sellaisena kuin se on jo paikan päällä. Mutta kyllä näitä tarjouspyyntöjä toki tulee tulemaan. Tämähän on paras tapa toimia tällä alalla. Esimerkiksi maanviljelyn alalla haluaisin käyttää FAOn tapaisia instituutioita ja myös maantalouden kehityksen rahastoa. Nämä ovat tärkeitä kumppaneita meille, koska niillä on paljon osaamista ja kokemusta ja asiantuntijuutta. Haluamme hyödyntää myös kentällä olevia toimijoita. He ovat merkittävä valtio tässä. Edustaja Zellerille, Zellerille tietenkin talous joissakin maissa perustuu epävirallisemmalle pohjalle kuin muissa maissa, mutta emme me voi hyväksyä tällaista tilannetta ikuisena Kyllä näistä talouksista pitäisi saada vähän kypsempiä. On totta, että aiomme tukea mikrorahoitusta ja hyvin pieniä paikallisia yrityksiä, mutta haluaisimme myös rakentaa tällaisen arvoketjun vähän suurempien ja keskisuurten yritysten kanssa niin, että voidaan saada aikaan myönteistä dynamiikkaa Kuinka varmistatte sen, että hyöty jää maahan ja voitot jäävät näihin maihin? Tähän minulle ei ole vastauksia. Meidän on noudatettava investointisääntöjä kussakin maassa. Mikäli siinä maassa, missä, invest- missä on todella sääntöjä koskien näitä voittoja oikeusjärjestelmän mukaan, niin tietenkin noudatamme maan sääntöjä – mutta on selvää, että pitäisi myös katsoa, että edut kohdistuvat erityisesti työpaikkojen luomiseen paikallisella tasolla. Kuinka sitten voidaan parantaa kauppasuhteita? Tästä aika kauan olemme jo keskustelleetkin. Olemme keskustelleet taloudellisen kumppanuuden sopimuksesta. Tehän muistatte, että tämä liittyy Lomeen sopimuksen korvaamisen niin edelleen olemme 15 vuotta keskustelleet, emmekä vielä ole päässeet keskustelujen päätökseen, mutta jos onnistumme siinä, että investoidaan maihin niin, että näistä maista ei ainoastaan raaka-aineita viedä, niin se tekisi oikein hyvää niiden toimintakyvylle. Sitten tämä väestöhaaste, josta puhuttiin hetki sitten, niin sekin on markkinoilla mahdollisuus ei ole kyse siitä ainoastaan, että viedään tavaroita Eurooppaan, vaan kyseessä on myös paikallisia ja alueellisia markkinoita varten tehtävä tuotanto. Afrikassahan on paljon tuotua, tuotuja elintarvikkeita, joita ei, ei työstetä ja jalosteta näissä maissa. Mäkin on hyvin tärkeä asia. No niin. Eiköhän se ollut siinä. Kiitos tätä Aureiden ja planeetan edustajaa näistä runsaasta tiedotteista Kiitän myös puheenjohtaja Vata Raatamme. Olen kello on 12.40. Haluan tässä vaiheessa kiittää tulkia, jotka ovat tehneet yliaikaa. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus. Haluan kiittää meidän kutsuvieraitamme ja myös niitä kollegoja, jotka istuivat täällä kokouksen loppuun asti, joka oli hyvin lupaava kokous sisältöinen. Kukaan ei pyydä enää puheenvuoro. No niin, sitten jatkamme kello 14.30. Ja äh, Jens Geijer ottaa puheenjohtajan nuijan käteensä. Minä olen poissa, koska osallistun Skills Week-tapahtumaan. Sillä tavalla voimme antaa vastausta nuorten työttömyyteen Euroopassa. Ja minä huomasin, että Afrikan kehityselementeissä puhuttiin paljon koulutuksesta. Se on tulevaisuuden tie. Kiitos.